Liebe Kollegen, liebe Kollegen, würde ganz gerne die Sitzung eröffnen. Hyvät kollegat, aloitetaanpa äh, istunto. Minulla on vain ongelma, koska ensimmäisessä kohdassa esittelijä ei ole vielä paikalla. Kysymys kuuluu, voimmeko vaihtaa, mutta sekään ei varmaan onnistu, kun muutkaan kollegat eivät ole paikalla. Mekö voi vain ainoastaan väittää, että tämä mietintö on nyt käsitelty? No mahdollisesti se on ainoa tapa toimia ja tällä tavoin siitä sitten opitaan. Herra Markin on tässä, täällä kohta 15, mutta en tiedä ovatko varjoesittelijät paikalla. Hetkinen. mal einen Vorschlag machen. Versucht ihr Uh, äh, Is it possible? Vielä ehdotus. Olisiko mahdollista, että käsittelisimme ensin nyt tämän kohdan 15, herra Markin Kivicin mietinnön lausunnon, vai onko tästä mitään, syntyykö mitään ongelmia muille kollegoille? Sopiiko tämä? No sitten vaihdetaan. Ainoa ongelma on se, että edustaja Manuel ei ole paikalla, Valean, Ivasi, ehkä he tulevat. Ja sitten he ovat vihaisia, jos siirrämme tämän ensimmäiseksi kohdaksi esityslistalla. I think Ruasi is not going to be here either. Guten Morgen. Wir fangen an. Beginnen mit dem Hyvää huomenta. Aloitetaan. Aloitetaan kohdalla 13. Siinä on kyse kollega Eilerin mietinnöstä tietojärjestelmään kohdistuvat hyökkäykset ja neuvoston puitepäätöksen kumoaminen. Meidän täytyy nyt käsitellä tämä hiukan nopeammin. Meillä on kolme esityslistan kohtaa ennen äänestystä ja kaikilla pitäisi olla 20 minuuttia. Nyt meillä on vähän lyhennettävä tätä aikaa. Christian Ehler. Niin, puheenjohtaja oli aika suurpiirteinen eli joten en ole puhua kovinkaan pitkään. Kiitän luottamuksesta. tähän ei ole tullut mitään lisäkommentteja tähän tekstiin. Sitten yhteistyö valiokuntien kesken on tässä erityisen tärkeää, koska mietintö on kansallisvaukseen valiokunnan käsiteltävänä, mutta tämä osa joka koskee kokonaistoiminta, jotka liittyvät tällaisen kyberturvallisuusstrategian kehittämiseen, ei ole, me olemme tässä niin pitkälti mukana meidän valiokuntana, koska kysymys on enemmänkin oikeuspuitteista. Emme aloittele tässä liikaa, mutta esittelijän Holmairin kanssa olen puhunut siitä, että hän ottaa huomioon kommentteja. Pohjimmiltaan on kysymys siitä, että saataisiin aikaan yhtenäiset oikeudelliset puitteet kyberrikollisuudelle ja että voidaan sulkea porsaanreikiä ja oikeudellisia aukkoja. Me olemme käsitelleet puhtaasti itreä koskettavia ongelmia. Kysymys on tällaisesta track and trace ohjelmasta. On vaikea koittaa, paikallistaa näitä kyberhyökkäyksiä ja ketkä ovat sen takana. On hyvin vaikea selvittää tätä. Tähän liittyy identiteetin varastaminen, kybervarkaudet, terrorismi. Joten tässä mielessä Rova Holmairin mietintö on suuri edistysaskel ja erityisen tärkeä, jotta voidaan torjua rikollisuutta, koska vahingot ovat noin 200 miljardia euroa Euroopan teollisuudelle ja tapausten määrä on huomattava, jotka Euroopassa johtavat, johtavat syytteen nostamiseen. Joten tässä mielessä vaadimme johdonmukaista eurooppalaista strategiaa tässäkin aiheessa. Viittaamme taloudellisiin riskeihin, ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille, joita tämä erityisesti koskettaa. Ajatellen niiden mahdollisuuksia suojautua, jotka ovat rajallisia, koska suojautumistoimenpiteet ovat erityisen kalliita. Me viittaamme ennen kaikkea kansalliseen ulottuvuuteen, joka tällä ongelmalla on, ja tarpeeseen koordinoida toimia kolmansien maiden kanssa. Viitamme myös siihen Denisään ja viitamme myöskin siihen, missä on kysymys siitä, että ei summittaisesti käsiteltäisi aihetta, koska kysymys tietojen käyttämisestä kyberavaruuden osalta on osa myös taloudellista mallia joillakin yrityksillä, jotka eivät toimi suinkaan rikollisilla aikomuksella, joten pitää olla hyvin varovaisia. Olemme pitkälti myöskin ottaneet huomioon esityksiä, joita IT-ala on tässä esittänyt. Kiitos. Dank, kollega Enchu. Kiitoksia, kollega Enchu. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Elleriä hänen miet- lausunnostaan ja hänen tähän asti tekemästään työstä. Tämä on tärkeä paketti, mitä tulee kyberhyökkäysten torjumiseen. Uskon, että Eera Ellerin lausunto kattoi suurimman osan niistä kysymyksistä, jotka meidänkin mielestämme ovat tärkeitä, ja tulemme tukemaan tätä lausuntoa. Uskon, että kuten eilenkin Enisan kohdalla keskustelimme, on tärkeää, että annamme tälle virastolle lisää toimivaltuuksia niin, että sillä voi olla tärkeä rooli näiden hyökkäysten ennaltaehkäisemisessä, koska on helppo määritellä rangaistuksia, mutta se ei johda loppujen lopuksi kyberhyökkäysten vähenemiseen, jos me emme saa kiinni rikollisia. Kiitoksia ja vielä tuet herra Ellerille. Kiitoksia muita puheenvuoropyyntöjä, joille... Ah, kyllä, edustaja Madurelle. Kiitos puheenjohtaja. Herra puheenjohtaja, minä haluaisin pelkästään muistuttaa siitä, että tämän direktiivin sisältö on tärkeä ajatellen unionin, Euroopan unionin taloudellista ja sosiaalista kehitystä ja Brysselistä meidän täytyy varmistaa, kuten on todettu, se, että meidän tietojärjestelmämme toimivat kunnolla ja että nämä ovat olennainen osa sitä rakennetta, jolla tyttötyön käsittelyyn täytyy pyrkiä, joka edistää poliittista ja taloudellista ja sosiaalista vuorovaikutusta. Taisteluhyökkäyksiä vastaan on vain osa, tärkeä osa unen Euroopan unionin strategiaa, jolla pyritään varmistetaan järjestelmiemme luotettavuus sekä kommunikaation että tiedon välityksen alueella. Tästä voi tietysti nousia muita riskejä esille, jotka johtuvat luonnollisista syistä tai inhimillisistä virheistä. Uudet informaatio- ja kommunikaatiotekniikat ja niistä syntyvät uhkaukset, jotka liittyvät tietojärjestelmiin, joten lainsäädännön osalta, jota jäsenvaltiossa on tehty, jotka liittyvät tietojärjestelmiin kohdistuviin hyökkäyksiin, on parempi, tärkeää parantaa oikeudellisia puitteita ja vastuu, vastuullisten viranomaisten toimintamahdollisuuksia. Minun ryhmäni taholta haluaisin sanoa, että, että edustan ryhmäni tätä, tässä asiassa puolustusasioiden valiokunnassa ja tulen esittämään tuossa valiokunnassa – lausunnon, joka keskittyy ennen kaikkea siihen, että korostetaan informaatio- ja kommunikaatioteknologian merkitystä ja sitä, että pyritään turvaamaan meidän järjestelmiemme hyvä toiminta, myöskin kansalaisten hyvinvointi Euroopassa ja parantamaan myöskin kaupan mahdollisuuksia. Ja uhkaukset, jotka liittyvät hyökkäyksiin ja koskevat näin järjestelmien, ovat vakavia vakavasti otettavia, joten on tärkeää, tärkeää saada koordinoitua yhdenmukaista toimintaa Euroopan tasolla. Ja kasvava riippumuutemme siitä, että nämä toimivat, ovat muuttuneet yksi Euroopan turvallisuuden pilareista. Joten ajatellen uusia informaatio- ja kommunikaatioteknologioita, ne ylittävät kansalliset rajat, joten tarvitaan Euroopan tasoista koordinointia, mutta ajatellen hyökkäyksen uhkauksen luonnetta täytyy myöskin lisätä Euroopan lisäksi kansainvälistä yhteistyötä tällä alueella ja pyrkiä ottamaan yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa. On tärkeää, että olisi luotava koordinaattorin tehtävä valvomaan kyberturvallisuutta Euroopassa, mutta hänen työnsä ei koskisi pelkästään olemassa olevia organisaatioita, kuten Denisa. Kiitos. Kollega Bytikofer. Kollega Bytikofer. Puheenjohtaja, jotta menettely nopeutuisi jotta menettely nopeutuisi. Säästän puheaikani. Gut, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr alles merken. Hyvä, en minä tätä kaikkea voi edes muistaa, tämä oli jo monimutkaista. No niin, onko vielä puheenvuoropyyntöjä? Ei. Haluaako Christian Eiler vielä sanoa jotain? Ei. Haluaako komissio sanoa jotain? Ei. No sitten tämä esityslistan kohta on käsitelty ja voimme mennä seuraavaan kohtaan, nimittäin kohta 14. Siinä on kyse EUsta ja Kiinasta ja kaupan epätasapainosta. Niin, halusin vielä sanoa, että 11. lokakuuta kello 12 on tarkistusten jätön määräaika. Siis kohta 14 EU ja Kiina, kaupan epätasapaino. Tässä äh, vastaava valmistelija on kollega Jadot ja hänellä on puheenvuoro. Merci et bonjour à tous. Kiitos, hyvää huomenta kaikille. Tässä mietinnössä meillähän ei vielä ole Marielle de Sarnesin oma-aloite mietintöä Intavaliokunnasta käytettävissämme, mutta kuitenkin muutamia lähtökohtia. Hyvin selkeä epätasapaino kaupassa unionin ja Kiinan välillä. Epätasapaino, joka vain pahenee jatkossa. Ja luonnollisesti myös kauppatavaroihin liittyvät kysymykset ovat sellaisia, että Eurooppa on viejä, kun ajatellaan investointeja. Mutta itse tavarakaupassa meillä on todellisia ongelmia Nämä ongelmat meidän mielestämme liittyvät oikeastaan useampiinkin seikkoihin. Tämä paljastaa myös institutionaalisia ongelmia. Eurooppa ei oikeastaan toteuta selkeää teollisuuspolitiikkaa ja usein Eurooppa toimii hyvin jakautuneesti suhteissaan Kiinaan. Aina kun Kiinan hallitus vierailee, niin eurooppalaiset hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat totta kai onnellisia voidessaan allekirjoittaa sopimuksia ja usein sitten yliarvioidaan miljardiluokkaan näitä kauppasopimuksia, mutta tämä ei millään tavalla muuta Euroopan lähestymistapaa Kiinaan. Usein maailmanlaajuisesti Kiina, Kiinan politiikka johtaa siihen, että me olemme jakautuneita. Meillä ei ole koordinoitua lähestymistapaa eikä strategiaa me Kiinaan. Ja tämä johtaa siihen, että emme voi vastaa haasteisiin ja mahdollisuuksiin, joita Kiina meille asettaa. Tässä lausunnossa olemme esittäneet tiettyjä kommentteja. Ensimmäinen liittyy koordinointiin luonnollisesti joka voi perustua vain eurooppalaiselle teollisuuspolitiikalle, josta meillä edelleenkin on puutetta. Toiseksi merkittävä ongelma, joka liittyy taloudellisten mallien, yhteiskuntamallien eroavaisuuksiin, palkansaajien suojaan ja hyvin laajasti tunnettuun ongelmaan, joka liittyy tek- teollisiin ja tekijänoikeuksiin ja niiden heikon suojaan. Työllisyysvaliokunnan kannalta luonnollisesti tämä on keskeinen kysymys. Sosiaalisia oikeuksia Kiinassa ei täysin kunnioiteta ja luonnollisestikin tämä on seikka, joka johtaa epätasapainoon unionin ja Kiinan välisessä vaihdossa. Tässä lausunnossa me ehdotamme sitä, että ensinnäkin vahvistettaisiin, ei nyt sentään puolustuksellista, mutta, mutta suojaavaa elementtiä. Näin kauppa Kiinan kanssa, vaihto Kiinan kanssa voisi olla oikeudenmukaisempaa. Ajattelen tässä nimenomaan tekijä- ja teollisia oikeuksia. Ajattelen myös hygienia, terveysnormeja – on kiireellistä, että eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa ja markkinoiden suojaamispolitiikassa Eurooppa toimii niin, että kauppavaihtoon kohdistuu myös tiettyjä ehtoja, kun ajattelemme sitä, että, että Kiinan tuonti ei vastaa välttämättä meidän vaatimuksiamme esimerkiksi ilmastokysymyksissä, kuluttajansuojakysymyksissä ja, teollis- ja tekijänoikeusasioissa. Sitten on hieman hyökkäävämpi ulottuvuus tässä asiassa. Meillä on varsin köyhä manner kyseessä, kun ajattelemme luonnonvaroja. Ja Nythän me puhumme vihreän talouden haasteista, teknologian haasteista, niistä ma- mahdollisuuksista, joita meillä on kehittää kumppanuuttamme Kiinan kanssa. Ta- teknologian siirto on myös yksi mahdollisuus, joka meille tarjoutuu. Ja tietysti myös teollisten ja tekijänoikeuksien suoja on yksi näistä. Tätä kautta voimme kehittää todellista kumppanuutta Kiinan kanssa. Tässä oikeastaan ydinkohdat lausunnosta diagnostiikka oikeastaan on aika lailla epäsuotuisa sen suhteen, miten unioni voi, voi toimia Kiinan politiikassa. Meillä on selkeitä puutteita strategiassa, koordinaatiossa, siinä, että täytyy vahvistaa eh, sekä palkansaajien suojaa Euroopan unionissa ja Kiinassa, täytyy eh, eh, kuluttajan suojaa teollisten ja ja tekijänoikeuksien suojaa parantaa ja täytyy päästä rakentavampaan kumppanuuteen Kiinan kanssa nimenomaan vihreän talouden hengessä ja resurssien säästämisen hengessä. Kiitos. Bedanke mich ganz herzlich und darf als ersten Sydämelliset kiitokset ja ensin annan puheenvuoron kollega Pirillolle. Pelle. Ensinnäkin pyydän anteeksi myöhästymistäni. Niin en kuullut alustusta, mutta tiedän, että tämä on erinomainen lausunto ja olen samaa mieltä sen kanssa ja siinä nostettujen kysymysten kanssa. Kiina on tärkeä kauppakumppani Euroopalle ja suhteet siihen, mitä on vahvistettava, mutta on vielä paljon tärkeitä kysymyksiä, joita on korostettava, jotta voidaan luoda kauppasuhteet, jotka perustuvat vastavuoroisuuteen, kilpailuun ja VTOn määrittelemiin normiin. Mitä tulee teollisiin tekijänoikeuksiin, huolimatta kiinalaisen lainsäädännön suurista edistyksistä ongelmia, ongelma on vielä täytäntöönpano. Toivon, että EU-Kiinan sopimus, jota varten on määritelty yli 16 miljoonaa euroa, pitäisi luoda, loisi tehokkaan järjestelmän. Tämä on siis tärkeä askel eteenpäin. Liian usein eurooppalaiset ovat nähneet tuotteensa Kiinan markkinoilla hintoihin, joka ei huomioi yritystemme tekemää tutkimustyötä. On tärkeää muistuttaa, kuten valiokunta teki mietinnössään viime kesäkuulta, olemassa olevat muut kuin tariffiesteet, joita vieläkin on markkinoilla. Myöskin mitä tulee raaka-aineiden vientiin. Ulkomaisilla yrityksillä on vieläkin hankaluuksia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin ja ongelmia investoida Kiinan markkinoille. Useat alueet Kiinassa ovat vielä suljettuja ulkomaisilta yrityksiltä ja Lisäksi olisi edistettävää teknologiasiirtoa ulkomaisten ulkomaan kanssa. Nyt on pohja, joka ei luo tasa-arvoista kauppaa Euroopan kanssa. Viimeisenä, mutta kuitenkin tärkeimpänä, ihmisoikeuksien suojelu. Edistysaskelia on tapahtunut tällä saralla, mutta minun mielestäni erityisesti sosiaali- ja ympäristö oikeuden alalla täytyy tehdä uudistuksia, jotta voidaan varmistaa kestävät edistysaskeleet. Ja tämän suuntaisia tarkistuksia aion jättää tähän lausuntoon. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Hall. Pidän tätä mietintöä hyvin tervetulleena ja voin yhtyä niihin kommentteihin, joita on esitetty. Totta kai huolenaihetta on. Protektionistinen politiikka on sellaista, että Kiina nyt toteuttaa. Oikeastaan useatkin seikat ovat hyvin tervetulleita lausunnossa. Hyvin myönteisellä tavalla on käsitelty näitä harvinaisia metalleja, resursseja ja miten tilannetta voitaisiin parastaa yleistrategian tehostamisen kautta kierrätyksen ja näiden resurssien säästämisen kautta. Näin voitaisiin päästä eteenpäin Kiinan rajoitusten suhteen. Huoli oikeastaan liittyy kohtaan kolme. Me EU-ssa hyödymme pitkälti vapaakauppasuhteista ja meidän täytyy olla varovaisia mielestäni niin, että emme reagoi näihin Kiinan ongelmiin sillä tavalla, että lähdemme itse protektionismin tielle. Ymmärrän luonnollisesti pitkälti sitä ongelmaa, joka on olemassa tavarakaupassa maailmanlaajuisesti. Nämä tuotteet ovat äh, äh, huonolaatuisia ja välttämättä ne eivät äh, toimi niin kuin pitäisi, eivät ole patenttien mukaisia. Kohdassa kolme, sen lopussa puhutaan sopeuttamistoimista, joilla voitaisiin asiaan puuttua ja pitäisi oikeastaan pikemminkin keskittyä omaan markkinoiden valvontatoimintaan. Varmasti kaikki olemme kuulleet valituksia teollisuuden edustajilta, jotka sanovat, että riittävästi ei tehdä, jotta saataisiin markkinoille sellaisia tuotteita, jotka vastaavat EUn normeja. Yksi ongelmista on ollut se, että markkinavalvonta on jäsenvaltioiden vastuulla. On ollut hyvin vaikea varmistaa se, että jäsenvaltiot käyttävät riittäviä resursseja nimenomaan tähän työhön. Meidän täytyy tarkkaan pohtia sitä, miten voimme parantaa markkinoiden valvontaa. Täytyy myös pohtia, voisimmeko tehdä jotakin Euroopan tasolla niin, että voisimme varmistaa, että tulivatpa sitten tuotteet minkä tahansa jäsenvaltion markkinoille, niin ne ovat sellaisten standardien mukaisia, niin kuin niitä vaadimme. Ja täytyy korostaa sitä, että Kiinan täytyy käydä kauppaa tasa-arvoisin ehdoin kanssamme. Kollega Hänen. Kiitoksia, kollega Hänen. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. on jo korkea aika, että saamme mietinnön tästä aiheesta. Ja jopa omassa kotimaassani tätä ei jo odoteltu. Nyt kansainvälisen kriisin aikana parlamentin kautta olen päässyt keskusteluihin Kiinan kanssa. Kiinalla on 1900 miljardia dollaria reservinä, reservinä valuuttareserveinä ja olemme kuulleet että Kiinassa edelleenkin jatketaan keskittymistä kotimarkkinoihin, vaikkakin hyvin aktiivisesti myös vientiä korostetaan. Nyt kriisin aikoina kolme tuhatta miljardia dollaria Kiinalla edelleenkin on reservissä varantovaluuttana. Kiinalaiset ovat voineet dollarivarantonsa kolmessa vuodessa lähestulkoon tuplata. Näin siis kriisin oloissakin. viimeisin kommentti oikeastaan liittyy siihen, että miksi ei ole minkäänlaista mietintöä saatu tästä aiheesta. Ja Inta-valiokunnasta aina todettiin, että markkinathan nämä asiat päättävät. Mutta kun ajattelemme Kiinan kanssa käytävä kauppavaihtoa, niin investoidaan Kiinan tehtaisiin ja sieltä sitten tuodaan tuotteita. Tällä hetkellä Euroopassa meidän teollinen rakenteemme jatkuvasti taantuu. Jollei meillä ole eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, joka pyrkii vastaamaan Euroopan alueen haasteisiin, pyrkii uudelleen äh, järjestämään tämän äh, kentän niin, että me saamme kilpailukykyisen teollisuuden, niin emme me ilman tätä onnistu ratkaisemaan niitä ongelmia, joita meillä on suhteessamme Kiinaan sekä ympäristökysymyksissä että yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Intavaliokunnassa on kyllä ihmeellistä, että emme sano mitään sellaisesta maasta, joka rikkoo kaikkia maailman lakeja, kun ajatellaan ilonsäännöksiä, kun ajatellaan patenttisääntöjä. Kaikki on sallittua. Eurooppalaiset yritykset osallistuvat tähän tähän petokseen, tähän hälvetoimintaan. Tuotteita, joita tehdään eurooppalaisilla patenteilla, kuitenkin rikkovat kaikkia kansainvälisiä normeja. Tuotantokustannukset ja, ja, ja myyntihinta ovat niin eh, kaukana toisistaan, että voittomarginaali on aivan valtava. Kun ajattelemme teollisuutta, alueellisia kokonaisuuksia kotimaissamme ja sitä, miten esimerkiksi verotuksen kautta voimme saada näille alueille uutta voimaa. Me tarvitsemme todellakin teollista rakennetta, uudenlaista. Totta kai kilpailukykyä tarvitaan, tarvitaan oikeudenmukaista, tasapainoista kilpailukykyä ja kilpailua. Ei sellaista, joka pohjautuu huijauksille ja sille, että normeja kansainvälisesti ei kunnioiteta. Onko liikin Kollega Hübner. Dziękuję bardzo, dziękuję e, koledze Żadenza. E, niin. Mitä eiliset puhujat ja varjoistelijat haluaisin kiittää heitä. Kysymys on hyvin tärkeästä kysymyksestä. Kiinahan on suuri, voimakas valtio, ei mikään yksinkertainen kumppani, eikä ole helppoa pitää kiinni oikeudenmukaisesta kilpailusta, ei voi olla vapaa kauppaa, ei voi olla teknologian siirtoa niin kauan kuin eh, tekijänoikeuksia, omistusoikeuksia ei kunnioiteta. Nyt haluaisin ensinnäkin sanoa, että pitäisi olla eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Meidän täytyy puhua selvää kieltä. Meidän pitää kohdella Kiinaa kumppanina, jonka kanssa meidän täytyy ratkaista erinäisiä ongelmia. Toinen vaihtoehto on Kiina, sitten vain, Kiina vain sitten markkinoina, pelkästään vientimarkkinana tuotteillemme. Toisaalta voidaan tietysti myös sanoa, että Kiina voi myöskin olla Euroopan tuotantopaja, jossa ihmiset hyödyntävät minkälaisten olosuhteiden kanssa tahansa. Monet yritykset siirtävät toimintansa pois Euroopasta siksi, että alusteet Euroopassa ovat vaikeat tai siksi, että ostovoima Euroopassa ole riittävän korkeaa. Meidän täytyy vielä pohtia sitä, noudattaako Kiina meidän normejamme. Kiinalaiset haluaisivat tuottaa samalla tavoin kuin tavalla kun haluavat. Voidaan vain kysyä, voivatko he olla todella kumppani, voimmeko me myydä patentteja, voimmeko me myydä teknologiaamme Kiinaan, voimmeko me nähdä Kiinan kauppakumppanina. Se on mahdollista vain silloin, jos Kiina noudattaa meidän ehtojamme. Minusta tässä vaiheessa meidän meillä täytyy olla hyvää ulkopolitiikkaa, sillä mikään kauppapolitiikka, mikään kilpailutiikka ei voi ratkaista ongelmia. Aina puhutaan vain kaupasta, mutta kuitenkin on niin, että kiinalaiset eivät ole luotettavia, koska he harjoittavat polkumyyntiä ja käyttävät tekniikkaa, joka on kehitetty Euroopassa. Minusta meidän pitäisi asettaa tälle este. Kollega Weber. Oui. Euh, la délégation euh, Union... Niin. Minä olen varapuheenjohtajana EU-Kiina-valtuuskunnassa kymmenen päivää sitten. Me kuuntelimme Pekingin kauppakamarin edustajia he ovat Kiinan talouden toimijoita, tuntijoita. He elävät joka päivä tässä todellisuudessa. Mitä he meille kertoivat? He puhuivat valtavista mahdollisuuksista, joita Kiinan markkinat tarjoavat eurooppalaisille yrityksille. Ja viranomaistoiminnasta, mutta kuitenkin yritysten täytyy ikään kuin tyytyä rippeisiin. Kymmenen vuotta sitten Kiina virallisesti liittyi VTOhon vuonna 2001 siis. Silloin tehtiin valtavia lupauksia. Monet pidettiin. Kiina on 11 prosentin kauppaosuudellaan maailman toiseksi suurin talous tällä hetkellä, ja se on johtaja monilla aloilla – mukaan luettuna teollisuuden aloilla, esimerkiksi aurinkopaneelialalla. Mutta tiettyjä haasteita se on jatkuvasti lykännyt tuonnemmaksi tulevaisuuden. Säännökset muuttuvat, hallinnolliset rakenteet muuttuvat. Kiinalla on oikeastaan tässä kahdet kasvot, kasvot, joita ei voida hyväksyä. Se hyötyy täysin markkinoiden avaamisesta ja samanaikaisesti rajoittaa hyvin voimakkaasti meidän yritystemme pääsyä Kiinan markkinoille ja aivan erityisesti sellaisilla sektoreilla, jotka ovat Pekingin hallituksen strategisiksi tunnistamia sektoreita. Vain muutama esimerkki tästä. 22 000 lisenssiä on myönnetty televiestintäalalle, vain 14 22 000 on annettu ulkomaisille yrityksille. Pankkialalla ei-kiinalaiset toimijat pitävät halluissaan alle 2 prosenttia markkinoista. Sitten rakennusalalla mikään ulkomainen yritys ei ole saanut lupaa osallistua Pekingin olympiakisojen rakennushankkeisiin. Ja tällä hetkelläkään yksi, yksikään yritys ei ole päässyt julkisiin hankintoihin osalliseksi. Esimerkkejä riittää raide liikenteessä. Näky, näkyvät myöskin näiden ongelmien laajuudet. Tämä johtaa jättiläismäiseen kauppavaihdon vajeeseen ja se kolminkertaistuu lähivuosina. Tämä on siis se vaje, joka meillä on EU-na 170 miljardia euroa. Ja tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita, mukaan luettuna Saksa, joka on havainnut vuonna 2010kin kauppavajeensa vain kasvavan. Tämä pätee myös Irlantiin ja Suomeen. Näissä olosuhteissa ei siis tarvitse ihmetellä, miten julkinen mielipide on ottanut kantaa näihin kysymyksiin. Meidän ei pidä unohtaa, että Kiina on kuitenkin tärkeä kauppakumppanimme. Meidän täytyy saada kauppavaihtoon uutta dynamiikkaa – me elämme kriisin olosuhteissa, niin kuin tiedämme. Meidän täytyy lähteä kahdesta peruspilarista liikkeelle, kauppavaihdon tasapainosta ja vastavuoroisuudesta kauppaolosuhteissa, kauppaehdoissa. Fair trade, oikeudenmukainen kauppa, se on periaatteemme, vastavuoroisuuden, tasapainon periaate. Me emme voi jatkaa markkinoittemme avaamista apposelleen, jollei Kiina toimi vastaavalla tavalla. Kiinan pääministeri ystävällisesti, mutta sinnikkäästi vaatii, että Euroopan unioni tekee elen, jotta Kiinalle myönnetään markkinatalouden äh, status ennen vuotta 2016. Näin ollen Euroopan unionin on jo korkea aika ottaa tiukka kanta tähän kauppavajetilanteeseen jos emme toimi näin, niin hyvin vaikea jatkossakaan on sitten ö, toimia niiden reaktioiden edessä, joita, joita näemme tällä alalla. Jo, me emme saa lähteä tähän negatiivisen vastavuoroisuuden kierteeseen, vaan täytyy päästä myönteiselle uralle niin, että yritykset helpommin pääsisivät Kiinan markkinoille. Kaikilla on tässä etunsa, mutta joskus täytyy toimia jopa luonteensa vastaisesti, jotta voimme nopeasti päästä pois tältä häviämisen tieltä, jossa kaikki osapuolet häviävät. Kollega Bütikofer. Kollega Bütikofer. Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin syntyy protektionistinen kaikki puolueet kattava ryhmittymä, haluaisin vastustaa sitä, että tällainen strategia voisi olla menestyksekäs Varmasti on ongelmia, on ihan hyväksyttävää kritiikkiä, mutta myös kliseitä esimerkiksi liittyen eh, te- teollisen tekijänoikeuksien suojaan. Kaikki, jotka ovat vuosia asiaa käsitelleet, sanovat, että tilanne on kehittynyt myönteisesti Kiinassa, eikä sen takia, että me valitamme täällä, vaan siksi, että Kiinan taloudessa itsessään on nähty tämä ongelmana. Yritysten on suojeltava tekijän jos he eivät alu tulla tuotuksi ja samoin mitä tulee julkisiin hankintoihin, kehitys on ollut myönteistä. Yhdysvallat on juuri saanut oven auki tässä asiassa, joten ei pitäisi Äh, olla huomioimatta äh, todellista tilannetta ja tämä niin kutsuttu vastavuoroisuuden periaate on strategisesti hyvin tyhmä mielestäni. Sitä on helppo e, esitellä, mutta jos katsoo, että miten se pitäisi toteuttaa, niin ei pääse kyllä kovin pitkälle. Minusta vaikuttaa siltä, että olisi hyvä, jos katsoo tämänhetkistä keskustelua täällä, e, että me valiokunnassa järjestäisimme kuulemiseen ja kutsuisimme ihmisiä paikalle, jotka todella tietävät asiasta jotain. Edustaja Jadot. Syö. Luonnollisesti. Tämä keskustelu on hyvin mielenkiintoista. Ei pidä unohtaa sitä, että olemme ITRE-valiokunnassa, emmekä INTA-valiokunnassa. Toki tämä on vaikea pitää mielessä, kun otamme huomioon kauppaulottuvuuden ja teollisuustutkimusulottuvuuden, jossa kyse on pitkälti standardeista ja normeista. Fiona Hall esimerkiksi ilmaisi huolen siitä, että täytyy pitää kiinni kauppavaihdon dynamiikasta, joka on kuluttajien edun mukaista. Ainoa huoli tässä logiikassa on se, että jos pidämme huolen kuluttajista, niin, niin sitten helposti työntekijät jäävät unohduksiin, sosiaaliset oikeudet, inhimilliset oikeudet, luonto. Näin kansainvälinen yhteisö näyttäisi toimivan. Me olemme nyt kriisi olosuhteissa Euroopassa ja muuallakin. Ja kyseessä on myös tämä logiikan kriisi mielestäni. Me niin sanotusti palvelemme kuluttajien etua, mutta sitten on hyödynnetty muita resursseja liiallisesti. Ja tämä totta kai vaikuttaa yhteiskuntaamme. No sitten vastavuoroisuudesta. nyt sanotaan, että Kiina pääsee helposti Euroopan markkinoille mukaan luettuna julkiset hankinnat, ja se on todellakin päässyt tunkeutumaan markkinoillemme hyvin kattavasti. Ja jos me nyt toimimme niin, että kiinalaisten pitäisi tarjota meille yhtä lailla, yhtä moinen siivu markkinoistaan kuin mitä me tarjoamme Kiinalle, mikä olisi sitten kilpailukyvyn ja ja kilpailun tilanne, jos pääsisimme tähän tilanteeseen. Jos tämä yhdistetään vielä tämänhetkiseen monenvälisyyteen, ILO toimii aika heikosti, neuvottelut ilmastokysymyksistä ovat jumissa, tällä hetkellä esimerkiksi ilmastokysymyksissä Kiinalla ja Yhdysvalloilla ei näytä olevan yhteistä päämäärää, eli neuvottelut polkevat paikoillaan. Sitten työntekijöiden oikeudet, inhimilliset ihmisoikeudet. Minä katson, että Kiinan valtakoneisto on sellainen, joka ei riittävän nopeasti eh, toimi ja etene sosiaalisten oikeuksien suojelun alalla, vaan nimenomaan hyödyntää näitä, näitä oikeuksia, niiden polkemista niin, että eh, talous kasvaa. No sitten valuuttakysymys. Tämä ei ole välttämättä meidän valiokuntamme kysymys, mutta joka tapauksessa G20 on aivan tehoton ja kyvytön käsittelemään Kiinan kysymystä. Toki siitä nyt aletaan puhua, mutta jos vakavasti puhumme, niin G8 tai G20, jos niissä olisi päätetty jotakin sellaista, joka reaalielämässä toimisi, nyt kun presidentti Sarkozy on johdossa, niin tuskin se muuttaa mitään todellisuudessa G8. Mitä nyt haluan tällä kaikilla sanoa? Kun Eurooppa on tärkein kauppa-alue maailmassa, niin sen täytyy myös yhdistää tähän monenvälisyys niin, että en tietenkään halua mitenkään olla ylimielinen eurooppalainen, vaan täytyy totta kai muistaa kaikki kansainväliset normit se, että me kunnioitamme oikeudenmukaista kauppaa, fair trade ja vastavuoroisuutta, tämä voi toimia vain niin, että, että kaikki kunnioittavat samoja, samoja velvollisuuksia ja oikeuksia inhimillisissä asioissa ja muissa. Um Kiitoksia nyt kollega Hänen ja Weber ovat vielä pyytäneet lyhyttä puheenvuoroa, mutta sen täytyy todellakin olla lyhyt. Lupaan puhua lyhyesti. Meillä on erilaisia näkemyksiä ja tämä on myös voimamme. Erilaiset näkemykset. Me olemme tietyissä asioissa eri kannoilla, mutta niistäkin voidaan keskustella. Täällä edetettiin, että järjestettäisiin kuulemistilaisuus. Tässä täytyy kyllä pitää järki mielessä. Seuraavalla kerralla tuskin syntyy mitään vallankumousta, vaikka tänne ketä rahoittaisiin. Herra Weber. Herra Weber. Oh s'agissant de l'intervention. Butikhoferin puheenvuoron johdosta minäkin. Ei tämä vastavuoroisuuden periaate ole mikään typerä ajatus. Mitä vastavuoroisuus tarkoittaa? Jos Kiinalla on oikeus rakentaa Puolaan pätkä moottoritietä, niin eurooppalaisilla yrityksillä on oltava – oikeus osallistua samantapaisiin hankkeisiin Kiinassa. Jos kiinalaiset ostavat Volvo Saabin, niin eurooppalaisten yritysten pitää voida olla enemmistöosakkaina kiinalaisissa autoyrityksissä. Kun ajatellaan sitä, että tällä hetkellä eurooppalaiset eivät voi saada enempää kuin 50 prosenttia omistuksesta, ja tätäkin ollaan vähentämässä 40 prosenttiin jos me jatkamme tällä tiellä, niin katsotaanpa vain mihin päädymme kymmenen vuoden kuluttua. Meidän täytyy toimia niin kuin kiinalaiset tai amerikkalaiset, eli meidän täytyy puolustautua. Pyydän kyllä eurooppalaisia puolustautumaan. Ei tämä ole vihamielisyyttä Kiinaa kohtaan. Kiina on mahtava markkina-alue. Me emme käännä Kiinalle selkäämme päinvastoin, mutta pitää toimia ilman naiviutta tietyllä realismilla ja dynamiikalla. Danke sehr. Anmeldeschluss. Kiitoksia. Tarkistusjätön määräaikaan 13. lokakuuta, eli keskiviikkon, ensi torstaina kello 12. Ja seuraava kysymys, nimittäin Euroopan maapuruspolitiikan uudelleen tarkastelu. Kollega Marcin Kievich on esittelijä, hänellä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan eh, naapuruspolitiikan lähtökohtien vahvistaminen on hyvin tärkeä asia ja nimenomaan itäisen ja eteläisen suunnan osalta tämä, tämä vahvistaminen on hyvin tärkeä sen pitää olla olennainen osa nimittäin tätä politiikan nimittäin sektorikohtainen työskentely naapurimaiden kanssa etenee, ennen kaikkea energia, varmuuden alueella, yhteistyössä, uusiutuvien energialähteiden alueella ja myöskin ilmastopolitiikan alueella. Ja tämä on tärkeää. On tärkeää, että yhteistyötä vahvistetaan. Yhteistyö Välimeren alueella, energiahuollon alueella, maakaasun ja maailyn kysymyksissä on hyvin tärkeä asia. Ja on tärkeää, että me huolehdimme asioista, jotka liittyvät ydinturvallisuuteen ja myöskin energia toimituksen, toimitusten varmuuteen. On tärkeää, että vahvistamme energiayhteisöä. On tärkeää, että komissio harjoittaa integroitua energiapolitiikkaa yhteistyössä kauppa- ja naapuruspolitiikan kanssa – Euroopan unionin tulisi edistää läheisempää yhteistyötä tutkimuksen kehittämisen ja innovaatioiden alueella, elinikäisen oppimisen, oppimisen ohjelman perusteella. Minä ymmärrän myöskin komission kannanoton, joka liittyy siihen, että lisävaroja osoitetaan Euroopan naapuruspolitiikalle. Ja me toivomme, että tämä lisätuki johtaisi myös siihen, että me voimme harjoittaa parempaa yhteistyötä naapurimaiden kanssa niin kansallisella kuin alueellisella tasolla myös. Ehdollisuuden käyttöönotto kaupassa on tärkeää silloin, kun on kysymys yhteistyöstä naapureiden kanssa. Meidän pitäisi luonnollisesti asettaa myös kunnianhimoisia tavoitteita todeta, että Puolan puheenjohtajakauden aikana on tarkoitus, että Euroopan komissio alkoittaa lisätarjouksen työstämisen naapurimaille. Siinä on kysymys siitä, että toimitaan siltä pohjalta, että tarjotaan enemmän vastineeksi, sanan, enemmän apuruspolitiikalla on tietysti sikäli merkitystä, että se on tärkeää sekä itäisille että eteläisille naapureille, ja sen tulisi johtaa siihen, että nämä maat lähestyvät eurooppalaisia normeja. Odotan mielenkiinnolla kommenttejanne. Noel. Edustaja Ramadurail. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Arabiamaiden kevät osoitti, että Euroopan täytyy korjata ulkopolitiikkansa ja tukea todellisia demokratioita. Meidän tukemme demokraattiselle uudistukselle on menestyksekästä vain, jos kehitämme integroidun strategian, joka tukee todellista osallistavaa talouden mallia, joka pystyy vähentämään sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta. Olen ollut tekemässä itsevaliokunnan lausuntoa tästä aiheesta ja minusta tämä asia on hyvin tärkeä. Tämä lausunto, jonka on tässä tehty, on mielenkiintoinen yhtä mitä hänen kanssaan siitä, että se alue, jolla saattaa olla merkitys nimenomaan taloudellisen kehityksen osalta naapurimaiden kanssa, on uusiutuvien energioiden alue. Kuitenkin, jotta tämä tapahtuisi, meidän täytyy tukea hankkeita, jotka hyödyntävät uusia resursseja ja takavat työllisyyttä paikallisella tasolla ja jotka myöskin vahvistavat verkostoja, infrastruktuuria naapurimaissamme. Ja tätä kautta voi myös syntyä uusi teollisuuden alue näissä maissa, ja tässä olen yhtä mieltä lausunnonlaatijan kanssa. Kuten lausunnonlaatijakin totesi, tutkimuksesta minun ryhmäni vakuuttunut siitä, että se, että pyritään kehittämään kilpailuja, jotta saadaan aikaa lisää työpaikkoja, se merkitsee sitä, että täytyy olla myöskin yhteinen tiedon ja innovaation alue. Kuten tiedämme, puiteohjelmaan on eh, yhteisöllisen tieteell- yhteisön tieteellisen yhteistyön alue. Meidän pitää varmistaa se, että koulutus myöskin näissä naapurimaissa eh, voidaan ottaa osalliksi asosioitumista ja tämä voisi olla tärkeä osa myöskin naapuripolitiikkaa. Yritystoiminta on myöskin tärkeä kysymys, jotta voidaan edistää vapaa kauppaa täytyy myöskin nopeuttaa normi lähestymistä ja tärkeää on saada työllistä työtyä kaupalle, jotta voidaan myöskin saada investointia yritysten osalta. Herra puheenjohtaja, nämä olisivat syyt, eh, jotka ovat minun takana, jotta minun ryhmäni haluaa tukea sitä, että edistetään tällaista eurovälimeri mekanismia, jolla pyritään edistämään kauppaa ja pyritään edistämään pienten yritysten mahdollisuuksia toimia tällä alueella. Ja, danke sehr. Gibt's noch Kommissions... Kiitoksia. Onko vielä puheenvuoropyyntöä komission taholta? Ei. Haluatteko te vielä puheenvuoron? Hyvä valmistelija Marcin Kievich ette. No hyvä. Sitten tämä esityslistan kohta päättynyt ainakin tältä päivältä. Tarkistutietojen määräaika 27. syyskuuta kello 12, jos kukaan ei vastusta, niin näin on. Ja sitten kohta 15 on käsitelty, sitten meillä on kaksi, kolme minuuttia aikaa ennen äänestystä, niin kaikki voivat vielä ju- juoda kupin kahvia, vaikka ei siihen kyllä oikeastaan ole aikaa. Kello, tasan kello 10 aloitamme.

Okay. Perhaps we can start again. Oh. All on board. All cards on. No niin, ovatko kaikki täällä? Onko kaikilla äänestyskortit? Then please try if the machine is okay. Onko teillä äänestyskortit? Katsotaan toimivatko koneet. Hyvä on. Meitä ole niin monta tänään täällä. Hyvät kollegat, voimmeko aloittaa? Aloitamme ensimmäisellä äänestyksellä, logisesti. Näinhän se aina menee. anteeksi nyt vain, yritysten tutkimuskeskusten ja korkeakoulujen osallistuminen Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelman epäsuoriin toimiin. Tässä on nyt siis neljä mietintöä, jotka ovat kaikki äh, kollega Brysinan äh, laatimia, mutta ne ovat neljä eri mietintöä, joten katsokaa nyt tarkkaan tätä järjestystä, muuten syntyy ongelmia. Onko kaikilla äänestyskorttinsa mukana vai puuttuuko jolta kulta kortti. Kaikilla on kortti, yhdellä on ongelma. No sitten lasketaan hänet erikseen. No niin, Presinan mietintö. Ensimmäinen. Seitsemänkymmentäkolme. Aloitamme artiklalla 4, tarkistus 12, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 1, puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmetoista puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys neljäs, tarkistus 14, tai ensimmäinen osa puolesta. Giles Chichester, onko ongelmaa? Puheenjohtaja, yritän nyt ymmärtää, mistä näistä neljästä mietinnöistä me oikein äänestämme. Voitteko auttaa tässä? Well, it doesn't, doesn't correspond to the order of, uh... Tämä nyt vastaa järjestystä, joka on tässä kansiossa näissä asiakirjoissa. Sen takia pyydän apua. Und der hat die Nummer 73. Ich kann... Ensimmäisen numero on 73. Euroopan atomienergiayhteisön puiteohjelma. Onko tämä nyt selvä? Emme me nyt palaa kuitenkaan äänestyksiä taaksepäin. Onko selvä? Tarkistus 14. Ensimmäinen osa. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhtenä ryhmänä 16, 17, 18, 20, 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta. taas joku ongelma? Edustaja Ford. Mikä ongelma teillä on? Olen todella pahoillani, mutta äänestyslista ei nyt kyllä toimi. Voisitteko, onko tämä 73 numero? Näin. the number of the list. That's the Brezina report. Perhaps somebody can help. Tämä on Brezinan mietintö. Ehkä joku voi auttaa Edustaja Bresina, ehkä te voitte antaa pienen vinkin ja sitten jatkamme äänestystä. Sind wir soweit? Olemmeko nyt niin pitkällä? Tässä yksi lista toisensa jälkeen. Siinä järjestyksessä kuin esityslistassa lukee. menemme tasan esityslistan järjestyksen mukaan. Ja siellä on myös mukavia numeroita. Jos ei otsikkoa pysty lukemaan, niin katsoo sitten siitä numerosta sen.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 Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt Claude Turmes haluaa puheenvuoropyynnön. Onko jonkinlainen väärä lista? Mulla on oikea lista, mutta äänestyskortti on vasta tulossa. Millaisin näistä nyt vastaan? Hyvä. Yksi vasta äänen lisää. Vastaan vai puolesta? Puolesta. Puolesta. Ei äänestyskorttia, mutta puolesta. Hyvä on. Ka- yksi vastaan ja yksi puolesta. No niin, sitten seuraava Bresinan äänestyslista. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 16 puolesta, Tarkistus 16. Tarkistus 16. Jos teillä on ongelmia, niin tehkää kuten sanon. tässä asiakirjassa loppunumero, viimeiset kaksi numeroa ovat 7 ja 3, 73, jos on jotain ongelmia. Puheenjohtaja, ongelma on se, että nyt äänestys ei toteudu siinä järjestyksessä, jossa meidän äänestyslistamme on. Näin ollen on hyvin vaikea seurata. Uh, uh, no, tämä ei ole minun ongelmani, jos ryhmät tekevät toisenlaisia äänestyslistoja. Olen pahoillani. Minä menen siinä järjestyksessä kuin esityslistassa lukee. Vain näin voin tehdä, koska muutenhan täällä syntyy aivan täydellinen kaos. No, no, no, please. Now uh, first. Uh, your, uh, because it is uh, voting list of committee tässä on valiokunnan virallinen, virallinen valiokunnan äänestyslista. Teidän ongelmanne, olen pahoillani siitä. Jos ette ole varmoja, seuratkaa sitten sitä, minkälaisia ohjeita minä annan. Siinä Sie haben überhaupt keine Herra Bresinal, te ette ole tässä vastuussa. Me teemme esityslistan mukaan tämän, teemme valiokunnan sihteeristön tekemien äänestyslistojen mukaan ja näin toimimme. No niin, ja nyt Giles Chichester. Mielelläni noudatan Bresinan ohjeita tässä, mutta todellinen ongelma on se, että sihteeristö ei ole lähettänyt meille virallista äänestyslistaa. Ja seurauksena on sitten tämä sekaannus. Näyttää siltä, että muilla ryhmilläkin on sama ongelma, joten luulenpa, että sihteeristö on vastuussa tästä. Ich meine, wenn wir jetzt weiterkommen että jos me menemme eteenpäin, sanon nyt, jotta menisimme eteenpäin, sanon saman tien, että sihteeristö on tässä syypää. Pyydän saman tien anteeksi, mutta haluan nyt mennä eteenpäin. Sopiiko tämä? Jatketaan nyt kuitenkin. No niin. Hätätilassa minä olen vastuussa. Minä en nähnyt tätä listaa koskaan aikaisemmin, mutta minä olen vastuussa, mutta nyt jatketaan. No niin. Eli siis 073 eh, asiakirja Niin, asiakirja, jonka viimeiset numerot ovat 073. No niin, nyt olemme ensimmäiset äänestykset tehneet, sitten menemme kolmanteen. Tarkistus 16. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää. Onnistuhan tämä. Hylätty. 17. Ei. Tarkistus 1. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Voinko nähdä tämän vielä kerran? 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys 20. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Ei, se raukeaa. Raukeaa. Tarkistus 24 puolesta 23 on vedetty pois. 23 on vedetty pois. Tarkistus 24 puolesta. Tarkistus 24 vieläkin. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Sitten menemme seuraavaan äänestykseen. viimeiset luvut ovat 7 ja 4, eli 074. No niin, tarkistus kolme puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 12 on vedetty pois, 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 14 suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Edustaja Savela. Niin, minä en ole vetänyt pois tarkistusta 12. Se on decommissioning, en ole vetänyt sitä pois. Ron. Thank you. No, minun listassani lukee, että se on vedetty pois, mutta äänestetään siitä, tehdään siitä päättää, onko se vedetty pois vai ei. Eli äänestetään tarkistusta 12. Tietävätkö kaikki, mitä tekevät? Meillä on nyt kaikilla joku väärä lista. tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sanoisin, että hyväksytty. Sitten 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 raukeaa. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 raukeaa. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 eh, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Ensimmäinen osa tarkistetaan. Tarkistus 24. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. EPPllä on yksi ääni liikaa. EPP on vedettävä yksi korttilaitteesta. Hyvä. Hyväksytty. Ei, kun hylätty. Anteeksi, hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Claude Turmes toisessa osassa olisi ollut suullinen tarkistus molemmista tulista tarkistusta vastaan. Recht, vollkommen recht. Olet aivan oikeassa. Toinen osa, toistan tämä nyt varmuuden vuoksi, toinen osa suullisella tarkistuksella. Ah, nyt minä ymmärrän, sitä ei voikaan äänestää. Vihreä ryhmä vastustaa tätä suullista tarkistusta, joten tätä suullista tarkistusta ei hyväksytä. Näin se menee äänestetään toisesta osasta ilman suullista tarkistusta, niinkö? Tietävätkö kaikki, mitä tekevät? Toinen ö, ö, osa ilman suullista tarkistusta puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 28 puolesta, vastaan,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 Ja nyt Presinan neljäs mietintö. 72. Wir beginnen mit der Aloitamme tarkistuksella yhdeksän. Rova Hall, ottakaa pieni hetki, Rova Hall. Haluaisin vain pyytää panemaan merkille, että minulla on suullinen tarkistus tarkistukseen 23 muistaakseni, sitten kun siihen tullaan hetken kuluttua. Käsitän puheenvuoro. Niin. No niin, hyvä. Tarsus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33, 34, 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta Kolmekymmentä seitsemän. Kolmekymmentä seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Jetzt kommen wir zu 43. 42. Correct? 42. 42, huh? kaksi. Anteeksi. Budjetti kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43. Rova Hall. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ehdottaa suullista tarkistusta, joka on oikeastaan lingvistinen muutos. Tässä on ollut käännösongelma. Valjanin tarkistuksen pitäisi kuulua, että ydinohjelma, joka liittyy ydinturvallisuuteen, nuclear safety, ei nuclear security – Olisin tyytyväinen, jos kollegat hyväksyisivät tämän lingvistisen korjauksen. Oh, also kann so. Kukaan näitä vastustavan, joten tällä korjauksella tämä voidaan hyväksyä. 43 tällä suusella korjauksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 4 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 ja 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty 60 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty 63 kohda kohdalta ensimmäinen osa puolesta tyhjää vastaan tyhjä, hyvä, hylätty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 24 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 2 budjetti puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Yksi EPP liikaa. Hyväksytty. Kiitos. Ja nyt sitten kohta 20. Onnittelut. Neljä yhdellä kertaa. Ja nyt sitten kohta 21 näistä Euroopan liikennalta koskeva etenemissuunnitelma, kollega Karins. Asiat ovat teidän edessänne. Lähdemme äänestykseen kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 7 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 34 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 8 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 38 puolesta, suurella tarkistuksella puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40, niin tarkistus, mitä halutaan tarkistaa? 38. Suullisella tarkistuksella tarkistetaan hiukan myöhässä, mutta kuitenkin. Vote is open, vote is closed and adopted. Ja hyväksytty pienellä enemmistöllä. 39 äänestettiin, 41 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 42 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, 43 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty hyväksytty, 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 45 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 suullisella tarkistuksella puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja loppuäänestys, äänestys alkaa, koneäänestys, olkaa hyvä. päättyy. Ja herra Karins, tällähän on lähes sosiaaliset tunnelmat kaikki yksimielisesti. Ja nyt sitten seuraava kohta, avoin internet ja verkon neutraliteetti Euroopassa. Kysymys on siitä, tämä on helppo osa. Kuka on tämän vastauksen puolesta? Puolesta vastaan. Suullinen kysymys on siis vastauksen, suullista vastaavan kysymyksen hyväksymisestä. Kuka on puolesta? Kuka on vastaan? Viimeinen asia. Es ist, äh, es ist eine ganz schwierige Frage, nämlich ob wir... On erittäin vaikea kysymys. Haluammeko nyt esittää suullisesti vastattavan kysymyksen? Vaikeusaste on korkea, mutta siitä huolimatta, kuka on puolesta, vaikka se on minulta, puolesta, vastaan, tyhjää, yksimielisesti hyväksytty, jota minä tämänkin vielä sain nähdä. No niin, kiitos. Ja nyt sitten seuraava kohta. Kiitän äänestyksistä. Ja voimme jatkaa etenemissuunnitelma siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050. Lausuntolonoksessa valmistajana on Mario Pirillo ja hän on paikalla. Hänellä on ensimmäisenä puheenvuoro. Voisitteko nyt poistoa, jos haluatte jatkaa keskusteluja jossakin muualla? Olisi mukavaa, jos tänne ja kuuntelisitte äh, kollega Pirilloa. Mutta jos haluatte käydä keskusteluja, niin mieluummin ulkopuolella. Kollega Pirillolla on puheenvuoro. Grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä komission tiedonanto vuoden 2050 tiekartasta on yksi tärkeimmistä ja mon, asiakirjasta, jota käsittelemme seuraavina kuukausina, ja se liittyy laajaan poliittiseen keskusteluun. Ongelma on se, että pitää kuvitella ja määritellä hiilidioksidin vähentämisskenaarioita seuraavaksi 40 vuodeksi. Tässä pyydetään, että sähköalalla päästöjä vähennetään melkein 100 prosenttisesti vuoteen 2050 mennessä ja teollisuudelta pyydetään päästöjen leikkauksia 80 prosentilla. Tässä odotetaan teollista vallankumousta, uudenlaista tapaa ajatella ei pelkästään tuotantojärjestelmää, vaan koko sosioekonomista järjestelmää ja lisätä tietoisuutta energian kulutuksesta ja siirtyä energiatehokkaaseen talouteen. Nämä valin, päätökset, joista meidän täytyy nyt päättää, ovat entistä tärkeämpiä, kun ajatellaan tätä talouskriisiä, joka on karkoittanut yksityisiä investoijia. Joskus kriisit ovat myös kehitysmahdollisuus, mutta täytyy ensin ymmärtää, että miten ne voivat sitä olla. Jos tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä 80-95 prosentilla. Täytyy tehdä tärkeitä poliittisia päätöksiä eh, ja muuttaa koko järjestelmää ja asettaa realistisia ja selkeitä tavoitteita, jotka ovat toteutettavissa ja jotka tekevät Euroopan taloudesta eh, turvallisempia, mitä tulee energia huoltovarmuuteen. On erilaisia tapoja ja ne täytyy tehdä kaikki yhdessä, koska yksittäiset toimet eivät riitä, jotta näin voimakkaasti voidaan leikata hiilidioksidipäästöjä. Minun mielestäni kuten lausunnossanikin mainitsen, on prioriteettialoja. Kes, keskeisessä roolissa pitäisi olla tutkimus, jota voidaan kehittää teknologeja, joilla saadaan aikaan vain vähän päästöjä, energian varastointiminen, uudistuneet energiamuodot ja ni, uusiutuvat energiamuodot ja niiden tehokkuuden vahvistaminen. Uusiutuvia energiamuotoja on uusi, tutkimuksen puiteohjelmassa lisättävä tähän mennessä niiden osuus puiteohjelmassa on aivan liian vähäinen verrattuna muihin aloihin. Lisäksi täytyy korostaa energiatehokkuutta, joka on tärkein lähitavoite, joka on saavutettava. Me kaikki tiedämme, että energiatehokkuuden äh, parantaminen 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä on hyvin vaikea tavoite saavuttaa ja meidän täytyy ryhtyä ponnistelemaan, että sen saavuttaisimme. ehkä pitäisi pohtia laillisesti sitovia energiatehokkuustavoitteita. Ja täytyisi saada aikaan toimintasuunnitelma ja helpottaa investointeja energia infrastruktuuriin, erityisesti mitä tulee verkkoihin ja älykkäisiin sähkömittareihin. E, aivan, eivät aina sähkön tuottajat ole valmiita parantamaan energiatehokkuutta. Meidän täytyy myös varoa hiilivuotoa. On sektoreita, jotka tulevat kärsimään vuodesta 2013 äh, lähtien, kun siirrytään päästökaupan kolmanteen vaiheeseen. täytyy välttää epätasapainoa saman teollisuuden alan sisällä, joka saattaisi aiheuttaa kilpailun vääristymistä unionin sisällä. Ja siksi meidän on ryhdyttävä pian keskustelemaan rahoitusvälineistä, jotka on otettava käyttöön, jotta voidaan saavuttaa tiekartan poliittiset tavoitteet. Ilman tällaisia rahoitusvälineitä tuskin voidaan saada aikaan investointeja uusiin teknologioihin ja äh, vähähiilisiin teknologioihin. Ja lopuksi äh, pyydän, että saadaan aikaan selkeää sääntelyä ja selkeitä sektorikohtaisia tavoitteita, jotka pitää sitten saavuttaa. Kiitoksia ja seuraavaksi kollega Vidal Quadras. Sí, gracias. Um, Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin kaikki tiedämme, Euroopan unioni on yksipuolisesti sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä siis verrattuna vuoden 90 tasoon. Neuvosto on päättänyt täydentää näitä tavoitteita vielä kunnianhimoisilla, kunnianhimoisemmilla tavoitteilla keskipitkällä aikavälillä vuoteen 2050 mennessä. Tavoite on 80 ja 90, 95 prosentin välissä vuoteen 2050 mennessä. Unionilla on näin ollen selkeä tarve koordinoida kaikkia politiikkojen ja toimintaansa, jotta päästään tähän keskipitkän aikavälin tavoitteeseen. Luonnollisesti tiekartta on hyvä askel eteenpäin, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Tästäkin huolimatta etenemissuunnitelman on heijastettava meidän poliittisia ja taloudellisia arvioitamme tilanteesta, siitä tilanteesta, jossa unioni tällä hetkellä on ja miten tämä vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Oikeastaan on kaksi keskeistä seikkaa, jotka pitää pitää mielessä. Ensimmäinen on se, että me olemme todellakin pahassa talouskriisissä. Se ei suinkaan ole vielä ohitse. Ja toinen seikka on se, että me olemme yksin eristäytyneinä. Näin, näin ympäristötoiminemme. On aivan selvää, että tietyt nousevat taloudet ovat jo päässeet varsin hyvin lupaaviin tuloksiin, esimerkiksi Kiina ja Brasilia, mutta ei pidä unohtaa sitä, että toistaiseksi olemme aika lailla yksin. Tässä yhteydessä haluan esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin meidän on luotettava liike-elämään yksityiseen sektoriin, jotta kilpailukykyä voidaan parantaa hyväksyttävälle tasolle. Jotta tämä olisi mahdollista, meidän täytyy vetää puoleemme pääomia ja luonnollisesti poliitikkojen vastuualueeseen kuuluu se, että luodaan hyvä poliittinen ja säätelyilmapiiri, joka mahdollistaa tämän. Toiseksi täytyy mahdollistaa markkinatalouden toimiminen vapaasti niin, että se on myös ennustettava pitkällä aikavälillä. Energiakysymyksissä energiahan on, on pää sektori, kun ajatellaan vähähiilistä taloutta. Sillä on ydinrooli. Tarvitaan tasa-arvoisia toimintamahdollisuuksia, jotta päästään tavoitteeseen päästökauppajärjestelmässä. Tämän vuoden helmikuussa hallitusten ja valtioiden päämiehet vahvistivat uudelleen, että päästökauppa järjestelmän tulee toimia vähähiilisen talouden keskeisenä välineenä. Luonnollisesti toistaiseksi äh, ollaan pitkälti riippuvaisia tuista ja tuet vääristävät markkinoita. Pitkällä aikavälillä strategiassamme pyrimme siihen, että liike-elämän valinnat eivät voi perustua pelkästään tukien varaan. Tämähän vääristää täysin markkinoita. Ja on myös kielteistä pitkän aikavälin vision kannalta. Pitää paikkaansa, että päästökauppajärjestelmä vaatii tiettyjä parannuksia, erityisesti avoimuuden suhteen, mutta on oleellista, että tukiaiset, jotka vääristävät kilpailua, poistetaan. Jos tuet poistetaan, niin ei tietenkään voi käydä niin, että sillä on dramaattisia lyhyen aikavälin vaikutuksia. Tuet täytyy kuitenkin pitkällä aikavälillä pystyä poistamaan. Kun siirrymme pois tästä tukipohjaisesta järjestelmästä, se on toki vaikea tehtävä, sitä täytyy suunnitella huolellisesti. Ja tähän ei tietenkään saa liittyä minkäänlaisia lyhyen aikavälin vaalipohdintoja tai suunnitelmia. Täytyy pohtia strategisia valintoja, niin kuin nyt esimerkiksi tätä. Meidän on investoitava matalahiiliseen eurooppalaiseen tutkimukseen. Ja tämän lisäksi täytyy toimia niin, että tämä tekniikka pääsee nopeasti Euroopan markkinoille. Ja tietysti myös työvoima tarvitsee uusia taitoja ja uutta pätevyyttä. Pitkän aikavälin hank- pankeilla on tässä keskeinen rooli, niin kuin CCL ja ITERillä. Kukaan ei epäile sitä, etteikö energiatehokkuudella olisi keskeinen rooli. Tästä aiheesta keskustelemme myöhemmin tänäänkin. Toinen keskeinen seikka on se, että meidän täytyy parantaa verkkojen yhteen toimivuutta. Verkkojen on sopeuduttava vaikuttavaa myös energiayhdistelmien uusiutumiseen ja muuttumiseen. Investointia luonnollisesti tarvitaan erityisesti näinä vaikeina aikoina. Tämä on vaikeaa, mutta äärimmäisen keskeistä. Energia on kallista. Ja erityisesti kun olemme näin yksin, olemme eristäytyneitä, niin se on vielä kalleimpaa. Markkinoiden täytyy realistisesti heijastaa näitä hintoja niin, että välitämme realistiset viestit sijoittajille pitkällä aikavälillä. Ei me, näin me tarjoamme näin vakautta markkinoille, voimme olla edesauttamassa työpaikkojen luomista ja uutta tutkimusta ja kehitystoimintaa. Tämä mietintö on hyvin ajankohtainen Monet ovat tätä mieltä. Ja nyt todellakin täytyy löytää realistisia työstettävissä olevia ratkaisuja näihin olosuhteisiin. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän kanssa ja muiden kollegoiden kanssa varjoesittelijänä. Ja se, mitä kuulin Pirjolta, antaa aiheen odottaa hyvää. Kiitos. Als nächstes hat der Kollege Franco das Wort. Darf ich eine kleine... Franco, seuraavaksi. Onko sitä pienen pyynnön? Pyytäisin vain lyhyt sanaisia, koska meillä on vielä erinäisiä mietintöjä käsiteltävänä. Kollega Franco. Mikrofoni. Oh. Merci. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, energiatehokkuusdirektiiviin haluaisin esittää puheenvuoron. Katson, että komissio on mennyt aika lailla pitkälle yksityiskohdissa ja totta kai täytyy olla kunnanhimoinen. Täsmällisyyden taso kuitenkin oikeastaan osoittaa pikemminkin asetuksen suuntaan eikä niinkään direktiivin suuntaan. Jäsenvaltioille annetaan suuntaviivoja, ohjeita. Meillähän on vuodelta, meillähän on kesäkuulta päätökset ja suuntaviivat, ja näin jätetään jäsenvaltioille liikkumavaraa energiatehokkuuskysymyksissä. Hyvät kollegat, haluan kiinnittää huomionne artiklaan 10. Siinä puhutaan yhteistuotannosta. Tämä artikla on liian täsmällinen. You're sure that, that you're on the point? No. <laughs> the next. Oletteko varma, että puhutte asiasta? 22. Je voulais juste réagir sur la Halusin vain reagoida tähän energiatehokkuusasiaan. Merci beaucoup. Pas problème. Frau Hübner. Kiitoksia, ei ongelmaa. Edustaja Hübner. E, proszę Państwa, ten komunikat, w którym... Niin. Tässä on hyvin mielenkiintoista tietoa, jotka ovat olennaisia tulevaisuuden kannalta. Ja se mitä keinoja me sitten haluamme soveltaa, mitä pitäisi soveltaa, jotta meidän taloutemme ja tekniikkaamme suunnattaisiin oikeaan suuntaan kohti taloutta, jos, joka tuottaisi vähemmän tai jopa ei lainkaan päästöjä. Ehkä ei nyt ole paras ajankohta muutoksille – Mm, ja kustannuksille, mutta emme voi välttää. Sitä on hyvä jo nyt puhua tästä vuodesta 2050. Meidän lapsemme ja lapsenlapsemme tulevat hyötymään tästä, mutta meidän pitäisi katsoa, mitä tänään voimme tehdä tuleville sukupolville jotakin sellaista, meidän puolesta sellaista, mikä on kestävää. Tässähän todettiin, että unionina me olemme tehneet kunnianhimoisia sitoumuksia, olemme sitoutuneet päästöjen vähentämiseen, sitoutuneet siihen, että me säästämme ja meidän täytyy huolehtia myös energiatehokkuudesta. Meidän täytyy tietysti ottaa pitkän tähtäyksen perspektiivi. Jos me puhumme taloudesta, joka on vähäpäästöinen, meidän pitää ajatella myös sitä, riittääkö energiatehokkuus vai pitäisikö kenties, eh, minkä toteamme, pitäisikö kenties investoida enemmän tutkimukseen ja innovaatioon ilman sitä emme voi saavuttaa vähäpäästöistä taloutta. Ei edes silloin, kun on kysymys vihreästä energiasta. Vihreätkin työpaikat tarvitsevat eh, energiaa, ja siksi pitää tehdä enemmän innovaatioiden hyväksi. E, ja jos me, me, meillä on lisää uutta, uutta tekniikkaa energian tuottamiseen, silloin saavutamme tavoitteemme. Meidän pitää säästää energiaa. Jos me katsomme, että kuluttajilla on vastuu energiasäästöistä kuluttajilla teollisuudessa, mitä myöskin korjata rakennuksia, yksityisiä julkisia rakennuksia, jotta niistä tulee energiaa säästäviä. Silloin vain voimme olla menestyksekkäitä. Me täytyy osoittaa, että vähäpäästöinen talous on välttämätön ja totta kai vain silloin voimme saada tällaisia tuloksia. On myös kiinnittävä huomiota samaan aikaan siihen, että tällainen vähäpäästöinen talous merkitsee sitä, että on olemassa erilaisia mahdollisuuksia, jotka liittyvät työllisyyteen. Saman aikaan pitäisi kuitenkin myös todeta, että rahoituksessa puitteissa ei vältetä tätä asiaa. Pitää myöskin pystyä toteamaan, miten tämä rahoitetaan. Meidän pitää irrottautua ajatuksesta, että kaikkea aina vain tuetaan, koska tuki, jota annetaan, pitäisi suunnata sinne, missä toimitaan tehokkaimmin. Puheenvuoroni päättyy kohta. Vielä yksi asia. Yksi asia, jonka olen huomannut tästä tekstistä. Täällä puhutaan toistuvasti raaka-aineista. Będziemy mieli zysk, będziemy mieli efektywność kierrätys on myös tärkeää, koska jos me kierrätämme, silloinkin voimme päästä eteenpäin energiansäästössä. Hvala lepa. Um, s tem, kar je Kiitoksia. Minulle sopii oikein hyvin se, mitä esittelijä täällä sanoi, nimittäin jos puhumme ympäristötavoitteista, meidän täytyy myös huomioida se, mitä naapurimaamme tekevät ja ympärillämme olevat maat tekevät. Mutta haluan tässä tarkastella kahta asiaa. Yksi ovat toimenpiteet ja tapahtumat vuoteen 2020 mennessä ja toinen asia on se, mitä tapahtuu sen jälkeen. Vuoteen 2020 meillä on ihan selkeitä tavoitteita, 20-30 prosenttia. Sitten meidän täytyy päättää, mitä teemme vuoden 2020 jälkeen. Ja tässä on haastetta ITRE-valiokunnalle, koska meidän täytyy tukea sitä, mitä teollisuus tarvitsee kestävän ympäristön investoinneille ja erityisesti investointien täytyy tapahtua siellä, mikä vastaa meidän politiikkaamme. Meidän täytyy kysyä itseltämme, pitäisikö meidän tukea sitovia tavoitteita vai tällaisia suuntaviivoja. Mikäköhän olisi parasta vuoden 2020 jälkeen. Meidän täytyy tukea nyt sitä, mistä on nyt päätetty, ja vielä pohtia tulevaisuuden tavoitteita. Komissio on vaatinut sektorikohtaista toimintatapaa. Meidän on kysyttävä itseltämme, mitä haluamme Euroopassa. Haluammeko vähentää kasvihuonekaasuja päästöjä vai haluammeko pitää taloutemme puhtaana. Nykyiset tavoitteemme ovat hyviä, mutta jos haluamme vähentää päästöjä, meidän täytyy vakavasti tarkastella kulutusta, mitä ihmiset kuluttavat Euroopassa, ja meidän on myös arvioitava, millaisia päästöjä syntyy meidän henkilökohtaisen kulutuksemme kautta ja teemmekö jotain tällä saralla. Me emme ole tähän mennessä vielä vakavasti tarkastelleet tätä ongelmaa ja nyt on korkea aika ryhtyä toimiin. Herra Shadow. Kiitos puheenjohtaja. Varmasti monet tuntevat italialaisen intellektuellin, joka totesi, että on kriisi, kun vanha maailma ei tahdo kadota ja uusi ei halua syntyä. Me olemme nyt hieman tässä problematiikassa, kun puhumme energiatehokkuudesta ja energian säästöistä. Vidal, Vidal Quadras käytti puheenvuoron, mutta en tiedä ymmärsinkö häntä aivan oikein. Hän sanoi, että ei pitäisi olla julkisia tukia yrityksille liian pitkän ajan. Onko tulkintani oikea, että hän haluaa, että vihdoin ja viimein halutaan luopua tällaisista ilpa, ilmaisista kiintiöistä, jotka ovat tavallaan tukiaisia yrityksille. Tulkitsenko nyt niin, että pitää toimia niin, että poliittiset tavoitteet, ilmastotavoitteet, energiatavoitteet määritellään Euroopan unionissa tällä hetkellä, ja niiden täytyy vastata niitä tieteellisiä raportteja, joita meillä on käytettävissämme. Näinhän meidän pitäisi heti määritellä vakavasti otettavat tavoitteet vuodelle 2050, eli 95 prosenttia vähennystä. Tätähän tieteilijät sanovat jo nyt, ja tämä on se suositus, jonka me kuulemme lähivuosina myös ilmastopaneelista. Määrittelemmekö me sellaisia tavoitteita, jotka ovat alempana ja joita täytyy sitten päivittää lähivuosina ja tämän me jo tiedämme. Ja tietenkin tämä aiheuttaa yritysten kannalta myös ennakoimattomuutta. Euroopalla on kunnianhimoisia tavoitteita. Ei, Japani Fukushimasta huolimatta on sitoutunut merkittäviin vähennyksiin. Ja me tiedämme, että Japanin tavoite on kunnianhimoisempi ja vaikeampi tavoite saavuttaa kuin 30 prosentin tavoite Euroopassa. Nyt kun me olemme rahoitus- ja talouskriisin kurimuksessa, niin ei sen takia pidä lähteä uudelleen tulkitsemaan sitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa ja mitä tarkoittaa taloudellinen ja sosiaalinen mahdollisuus, joka meille tämä, joka, jonka meille tarjoilee tämä energiamullistus. Euroopan komissio on esittänyt oman näkemyksensä. Meidän täytyy olla vakavia tässä asiassa. Ei voida ajatella, että tavoitteista pitää pitää kiinni, mutta odotellaan nyt ennen kuin ryhdytään sitten tekemään todellisia ponnisteluja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Mehän tiedämme tieteellisestä näkökulmasta, myös taloudellisesta näkökulmasta, että mitä aikaisemmin välitämme oikeat viestit, niin sitä halvemmaksi, sitä vähemmän tämä maksaa ympäristön kannalta – myös taloudellisesti ja myös teollisuuden kannalta ja yhteiskunnallisesti. Päätän puheenvuoron. Meidän täytyy toimia lineaarisemmin näissä ponnitteluissa. Tämä on haaste tieteelle, se on haaste myös unionille, kun ajatellaan tasapainoa hiilipäästöjen suhteen. Eurooppa kantaa vastuunsa, kun ajatellaan väestöosuuttamme. Meidän täytyy lähteä lineaarisemmalle tielle kuin mitä komissio ehdottaa, niin että jo nyt sitoudumme tavoitteisiin, ei pidä pelätä. Meistä kiitokset, katsoin tässä vain kelloa, koska meidän täytyy hiukan kiirehtiä, muuten me emme ehdi. Kollega Hall, kollega Davis, Vidal Quadras ja vielä kaksi suurta kohtaa esityslistalla, joten pyydän, että puhutte lyhyesti. Niin Jadohan mainitsi minut aivan suoraan, joten katson, että hyvän tavan mukaista olisi vastata. No, da kann so und so, no, no, no. Se voi nähdä niin tai näin. Meillä on täällä muitakin kollegoja. Jos teille sopii se, että te puhutte ensin, niin sitten voitte puhua. Mutta minulla on vielä kollega Davis, kollega Hall ja kollega Herzog. Käykö teille, että herra Vidal Quadras saa ensin puheenvuoron? Ette vastusta, no sitten teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur président. No, monsieur... Kiitos puheenjohtaja. Edustaja salo kun minä puhuin siitä, että pitkällä aikavälillä kaikki tuet poistettaisiin, niin, niin en tässä tee mitään poikkeusta. Puhuin kaikista tuista. Markkinoiden voiman täytyy tuottaa se tehokkain tapa jolla me pääsemme tavoitteisiimme. Ei mitään poikkeuksia. Toinen seikka, jonka halusin sanoa, on se, että ei ole mitään ristiriitoja politiikkamme tavoitteiden suhteen ja toisaalta päästöjen vähentämisen suhteen. Tämä on hyväksi taloutemme kilpailukyvylle ja myös toimitusvarmuudelle. Tämä on kokonaisuus, eikä tässä ole ristiriitaisuuksia. Ja kolmanneksi pitää ottaa huomioon myös se, että lyhyellä aikavälillä kriisi aiheuttaa rahoituskysymyksissä valtavaa painetta kunnille, alueille, jäsenvaltioille. Ja tällä luonnollisesti on vaikutuksensa tukiin, ei tätäkään pidä unohtaa. Kollegin Hall. Kollega Hall. Kiitos. Minusta on tärkeää, että emme tässä nyt puhumaan liian synkkään sävyyn. Tavallisesti herra Vidal Quadras ei ole näin synkkäsävyinen. Toivottavasti hän ei pyydä aikaa sanoakseen, että hän ei näe asioita synkästi. Mutta me olemme kohtaamassa muuttuvan tilanteen, mutta meidän täytyy muistaa, että tämä on mahdollisuus yhtä paljon kuin se on uhka ja voimme suhtautua myönteisemmin siihen, mitä se meille on tarjoamassa. EU on eristetty, kuulemme tämän, mutta asia voi tarkastella toisellakin tavoin, nimittäin että EU on eturintamassa. Ja se, että on eturintamassa, sen etu on se, että on edellä koko muuta maailmaa, merkitsee sitä, että jos voimme olla tehokkaampia taloudessamme ja energian käytössämme, meillä voi olla valtaisia taloudellisia hyötyjä tästä. Ja jos me pystymme edistämään vähähiilistä tekniikkaa, voimme olla ensimmäinen toimija, joka pystyy myymään tätä tekniikkaa muulle maailmalle, joten en näe, että EU olisi yksin ja huonommassa asemassa. Tämä on mahdollisuus, johon pitäisi tarttua. Toiseksi, herra Pirillon lausunnossa sanotaan, että energiatehokkuutta on vaikea saavuttaa on totta. Emme tällä hetkellä ole matkalla kohti 20 prosenttia, olemme matkalla kohti 10 prosenttia, siksi meillä on tämä energiatehokkuusdirektiivi. Mutta jos me hoidamme asiat kunnolla, olemme vasta aloittaneet, niin tulee olemaan helppoa saavuttaa 20 prosentin tavoite. Ja tietysti se tekee siirtymisen kohti vähähiilistä taloutta ja etenemissuuntaman noudattamisen huomattavasti halvemmaksi kuin muuten minusta meidän pitäisi pitää mielessä nämä myönteiset ajatukset silloin, kun ajattelemme tätä etenemissuunnitelmaa. Madame Herzog. Mr. Herzog. Chairman, uh, just a very few... Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan vain muutama lyhyt kommentti. Ei, tässä ole kyse siitä, olemmeko eh, eturintamassa, vaan meidän on varmistettava tiekartalla 2050 asti se, että olemme nopeita, äh, koska jos me emme ole nopeita, niin muut ovat nopeampia ja se aiheuttaa ongelman. Mielestäni tämä on erittäin hyvä lausunto. Haluaisin vain muutaman kommentti tehdä kappaleessa 30. Kolme, äh, valmistelija pyytää lisää johdonmukaisuutta unionin ohjelmien ja toimintalinjojen kesken. Kun me puhumme rahoitustöksestä, sanomme, että olemme usein valmiita antamaan elämämme ja eh, veremme jollekin hankkeelle, mutta emme ole valmiita antamaan rahojamme sille, joten seuraavissa rahoituspuitteissa täytyy määritellä, mitkä ovat tavoitteemme vuodelle 2050 mennessä ja lisäksi haluaisin mainita, että e, tiellä vuoteen 2050 mennessä on pysähdys vuonna 2020 ja meidän täytyy ensin saavuttaa vuoden 2020 tavoitteet ennen kuin e, yritämme saavuttaa vuoden 2050 tavoitteet. Haluan onnitella valmistelijaa. On erittäin hyvä, että parlamentti ottaa kantaa vuoden 2050 tiekarttaan. Toin onnittelut valmistelijalle. Ja nyt varjo esittelijä kollegat muista valiokunnista. Kollega Davis. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Olen ympäristövaliokunnassa esittelijänä ja arvostan Pirion, Pirillon yhteistyötä. Oikeastaan olen yllättänyt keskustelun luonteesta – Teollisuusvaliokunnan keskustelu on vihreämpää kuin mitä se oli ympäristövaliokunnassa. Aika lailla äh, hämmästyttävää ennakkokäsitykseni on nyt tässä karissut. Parlamenttiin on tulossa tärkeä äänestys aiheesta. Toistaiseksi tiedämme, että ainut tavoite, josta unioni on sopinut päästöjen vähentämiseksi, on 2020-20 prosenttia. Tämä etenemissuunnitelma vie meidät vuoteen 2050 ja tässä välissä tietenkin 30 ja 40. Jos hyväksymme tämän, jos unioni hyväksyy tämän, niin komissio sitten esittelee politiikan välineitä, joilla tavoitteisiin päästään. Tällä hetkellä asia jumittaa neuvostossa ja teemme mitä tahansa, niin se ei asiaa muuta. Mutta jos etenemissuunnitelman hylkäisimme, nyt kun se on jumissa neuvostossa, niin mikä sitten olisi ilmastonmuutospolitiikkamme ja mitä viestiä tämä välittäisi teollisuudelle? Teollisuus miettisi, että mitä ihmettä tulevaisuudessa tapahtuu. Ympäristövaliokunnassa keskustelimme kahdesta kysymyksestä. Toinen oli se, että usko, uskommeko ilmaston lämpenemiseen, olemmeko me tieteilijöiden enemmistön puolella, joka toteaa, että ilmasto lämpenee, tämä on vaarallista. Jotkut sanovat, että ei, kyllä tämähän nyt johtuu tulivuoresta ja kaikesta muusta on tiedeakatemioita maailmanlaajuisesti, mutta ei ole yhtään tiedeakatemiaa, joka olisi eri mieltä kuin tämä enemmistötieteilijöistä, joka siis on ilmastonmuutoksen vakavuuden kannalla. Lähteekö Eurooppa yksin toimimaan toisin kuin kansainvälisissä sopimuksissa on todettu? Entäpä jos Kiina sitten rakentaa edelleenkin näitä hiilivoimaloitaan, mitä muut maat tekevät. Minusta Euroopan taloudellisten etujen mukaista on suunnata katseet tulevaisuuteen. Kyllä, Kiina rakentaa hiilivoimaloita, mutta siellä myös investoidaan vähän hiiliseen tekniikkaan enemmän kuin missään muualla. Etenemme hyvin nopeasti tällä alalla. Mikä tulevaisuus oikein on Uskommeko, että vuonna 2030 edelleenkin rakennetaan näitä perinteisiä voimaloita? Oikeat viestit on nyt välitettävä eteenpäin sen suhteen, mitä jatkossa tuleman pitää niin, että emme sitten häviä. Niin kuin esimerkiksi eh, olemme kaukoidän maille hävinneet jo tämän aurinkopaneelitaistelun. Jos vertaan tilannetta 50-luvun Ison-Britanniaan, siellä me olimme hyvin merkittävä tuottajavaltio, mutta investoinneissa on ollut ongelmia. Saksa on ollut taloudellinen ihme. Kiina on nyt noussut suhteessa Eurooppaan. Ja näyttää siltä, että me jumiudumme paikoillemme. Täytyy todellakin välittää oikeanlaisia viestejä. Tämä koskee tietysti energiasektoria energiasektorilla Euroopassa on oma etenemissuunnitelmansa. On kyllä mahdollista saavuttaa nämä tavoitteet. Tässä on kaksi seikkaa. Ensinnäkin ei pidä rajoittaa teollisuutta ydinenergian hyödyntämisessä, taikka silloin kun tarvitaan vähän, vähän hiilisiä, hiilen talteenottoa, niin sekin on mahdollistettava. Ja toiseksi täytyy määritellä päästökauppajärjestelmä. Tätä kautta me pääsemme vähähiiliseen talouteen me kaikki kuvittelimme hiilitonnin hinnaksi jotakin aivan muuta kuin mitä nyt tällä hetkellä näyttää. Eli meillä on todellakin mekanismeja, jotka on otettava käyttöön niin, että pitkällä aikavälillä saadaan varmuutta markkinoille. Joitakin päätöksiä ei välttämättä tarvitse tehdä nyt, Jotkut koskevat vuotta 2025-2030, mutta päätökset näistä asioista on tehtävä nyt, jotta investointeja voidaan tehdä tietoisena siitä, että 15-20 vuoden kuluttua tätä ja tätä tulee tapahtumaan. Suunnitelmat siellä tehdään 20-30 vuoden tähtäyksellä. Kiitos puheenjohtaja. Totean vielä, että maailma muuttuu kovaa vauhtia. Maailman taloudessa syntyy häviäjiä ja voittajia. pannaan kortit nyt tulevaisuuden puolesta ja päästään näin voittajiksi. Sydämelliset kiitokset, jos teille sopii, niin, ai niin, äh, jättöön määräaika 11 lokakuuta kello 12 ja seuraava kohta, kohta 23 rahoituskriisin vaikutus puolustusalan EUn jäsenvaltioissa. Kollega Tosinovski on puhe, äh, Anna hänelle puheenvuoron. Se on Stanovisko o dopadech finanční krize na odvětví obrany. Niin, kysymys on talouskriisin vaikutuksesta puolustussektorin jäsenvaltioissa. Tämä on lausunto ulkoasianvaliokunnalle. Kysymys on ensimmäisestä mietinnöstä, joka on tehty tästä aiheesta. Haluaisin esittää vain muutaman alustavan kommentin selittääkseni sitä, miten me olemme toimineet. Ensinnäkin, ensinnäkin resursseista Olemme lähteneet liikkeelle julkaisusta, joka koskee sitä, miten rahoituskriisi vaikuttaa puolustussektoriin jäsenvaltioissa. Tämän julkaisu valmisteltiin turvallisuus- ja puolustusasioiden alivaliokunnalle, ja se on sen osalta on myöskin oltu yhteydessä asiantuntijoihin ja myöskin puolustusalan teollisuuden edustajien kanssa. Tässä on ollut yksi ongelma, mikä on siis rahoituskriisin vaikutus puolusteollisuuteen. Se on aihe, jossa molemmat olemme toimivia hyvin on äh, vaikea tämä on asia, jota on pitänyt käsitellä hyvin rajallisesti, vain 5000 merkkiä on ollut käytettävissä ja kuitenkin tämä on hyvin mutkikas asia, joten olemme joutuneet työstämään asian neljään eri kokonaisuuteen, neljään kappaleeseen, jotka ovat johdonmukaisia järjestyksessä. Ensimmäisessä todetaan, että rahoituskriisi äh, jäsenvaltioissa äh, jo on, että ensimmäinen aalto ei ollut niin huomattava puolustusteollisuuden alueella kuin muilla sektoreilla, mutta että oli odotettavissa, että jatkossa, kun julkista taloutta äh, supistetaan, seura tämä tulee vaikuttamaan myös puolustusteollisuuteen ja teette se tulemaan kielteisiä vaikutuksia koko sektorin. Toisessa kappaleessa puhutaan teollisuudesta, joka on tyypillistä, jolle on tyypillistä, että sillä, siihen vaikuttaa kansallinen politiikka. Ja myös tällä alueella on kysymys hyvin erityisistä konkreettisista tehtävistä, joita yksittäisissä valtioissa on. Kysymys on siis hyvin tiukasta järjestelmästä, joka koskettaa koko alueita. Kysymys on myöskin tietystä turvallisuuskriteereistä, joita pyritään noudattamaan, ja siksi yhteistyö yksittäisissä jäsenvaltioissa on hyvin mutkikas kysymys. Kolmannessa kappaleessa viittaamme siihen, että kansainvälisten kansallisten politiikkojen väliset erot ja se, että tällä kaikella on erityisluonne, johtaa siihen, että, että kysymyksessä on hyvin mutkikas prosessi koko Euroopassa. Tässä pyritään tietynlaiseen yhteistyöhön, jolla, jos voidaan katsoa, että siinä yhteisellä eurooppalaisella puolustusvirastolla on huomattava rooli, ja myöskin Natolla on vaikutuksensa asiaan, koska tietysti tässähän koko tekniikan alue kohtaa näissä yhteyksissä. Viimeisessä kappaleessa keskitytään toimenpiteisiin, joista me uskomme, että ne voisivat johtaa siihen, että lieventyisi rahoituskriisin vaikutus. Tässä on kysymys tietystä yhteistyöstä, joka koskettaa toimenpiteitä, jotka liittyvät puolustuspaketteihin ja yksittäisiin direkt- direktiiveihin vuodelta 2009. Tässä pyritään kilpailukyvyn lisäämiseen, mutta minä haluaisin toistaa, että juuri tämän sektorin tapauksessa, jota monet eri vaikutukset koskettavat, kysymys on mutkikkaasta asiasta. Merkityksellistä on tässä myös tutkimuksella ja kehityksellä. Ja yhteistyö jäsenvaltioiden välillä on erityisen merkittävää tulevaisuutta ajatellen. Kun nyt on hiukan aikapulaa, en haluaisi tarttua enemmän yksityiskohtiin. Haluan kuitenkin kiittää työntekijöitä ja kaikkia muita, jotka ovat auttaneet tämän työn tekemisessä, koska olemme tämän tehneet hyvin lyhyessä ajassa. Kysymys on ollut siitä, että olisi ollut huomattavasti laajempi teksti, mutta kuitenkin viime kädessä tilaa oli vähän käytössä, joten joudumme tuostamaan toimittamaan tekstin uudestaan. Määräaikatarkistuksille on 11. lokakuuta äänestyksen pitäisi olla 10. marraskuuta. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä varjoistelijoiden kanssa ja olen iloinen myös kommenteista, joita tulee, koska ne epäilemättä tulevat parantamaan lausuntoamme. Tämä on varmastikin hyvin tärkeä kysymys ajatellen tulevaisuutta. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Euh, kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos siitä huomiosta, että tähän aiheeseen on kiinnitetty. Ensimmäiset ajatukset, joita kuulimme, johtavat siihen ajatukseen, että todellakin ulkoasianvaliokunnan mietintö on äärimmäisen mielenkiintoinen. Meidän valiokuntamme on todettava selkeästi, kiinnostaako tämä meitä vai ei. Sanon tämän sen takia, että olin seitsemännen puiteohjelman keskivälin arvioinnin työryhmässä. Ja silloin puhuttiin siitä, että onko tämä valiokunta kiinnostunut tästä kysymyksestä ja puolustuksesta, joka on yksi menestyksen avain, jotta meillä on Euroopassa puolustussektorilla kilpailukykyä. Minä aina hävisin tässä keskustelussa ja meidän täytyy todellakin päättää, kiinnostaako vai ei tämä aihe meitä. On järjestetty kuulemisia kaksi kertaa isommassa salissa kuin tämä ja sali oli, oli tupaten täynnä. Kaikki sanovat meille, että kyllä tämä teollisuutta kiinnostaa, teollisuuden alan toimijoita puolustusala kiinnostaa. Tämä aihe on otettava vakavasti. Kylmän sodan lopusta lähtien kaikki jäsenvaltiot ovat pienentäneet puolustusbudjettejaan jo ennen kriisiä. Kriisi tietysti johti julkisen rahoituksen romahtamiseen, eli puolustussektorilla on yhä vähemmän rahaa ja jäsenvaltiot tekevät kahdenvälisiä järjestelyitään. Oma kotimaani toimii kahdenvälisesti muun muassa yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Nyt olisi kyllä oikea aika käsitellä tätä puolustusalan tutkimuskysymystä vakavasti. Unioni ja jäsenvaltiot käyttävät neljä kertaa vähemmän varoja tutkimukseen kuin Yhdysvallat maailma avautuu, jos me toteamme, että emme me tarvitse puolustusta, niin tämä on turvallisuuden, kan, kansalaisten turvallisuuden kannalta absurdi ajatus. Meillä on Euroopan puolustusvirasto, meillä on oikeusperusta äh, artikla 45 muodossa. Virastolla ei ole käytännössä minkäänlaista budjettia. Meidän tehtävämme on pohtia sitä, onko poliittista tahtoa löytyykö poliittisia enemmistöjä sille ajatukselle, että investoitaisiin tutkimukseen eh, kaksikäyttömateriaalien suhteen? Nämä tuotteet ovat sellaiset, että niillä on siviilialan käyttöä, mutta myös sotilaallisia tavoitteita. Unionissa meillä on mahdollisuus eh, löytää vahvempi pohja teollisuudelle, ja tämä valiokunnan yhdessä ulkoasianvaliokunnan kanssa. Totta kai on kiinnostunut teollisuudesta ja tutkimuksesta. Minulla ei ole nyt tässä mitään johtoajatuksia sille, että löytäisimme poliittisen enemmistön, mutta haluan onnitella esittelijää ja katson, että meidän täytyy löytää oikeat sanamuodot niin, että päästäisiin suurtuotannon etuihin, säästöihin niin, että kaikki jäsenvaltiot pohtivat tätä. Ei tämä koske pelkästään puolustusta, vaan myös diplomatiaa ja monia aiheita, jotka voimme ottaa yhteisesti hoitaaksemme, jotta saamme eh, säästöjä aikaiseksi jäsenvaltioissa. Ja voimme myös yhdistää tieteellisen perustamme niin, että parhaat, maailman parhaat insinöörit eh, valjastetaan näiden tavoitteiden toteuttamiseen. Tässä on haasteita sen suhteen, mikä on Euroopan unionin paikka maailmassa – ja mikä on puolustusteollisuuden asema. Sehän kuuluu tähän eurooppalaiseen kunnianhimoiseen ylpeän strategiaan. Meillä on puolustusteollisuutta, joka mahdollistaa tämän yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan. Monsieur Weber. Edustaja Weber. Le secteur de l'armement. Niin. ASE-sektori muodostaa 240 miljardia miljoona 800 000 työpaikkaa, 40 000 miljardia vientinä, vientituloina. Eli ei tämä ole mitenkään vähäpätöinen sektori. Näin ollen se on myös äärimmäisen tärkeää, kun ajatellaan poliittista riippumattomuuttamme ja sotilaallista riippumattomuuttamme maailmanlaajuisesti. Talouskriisi vaikuttaa luonnollisesti investointeihin. Vaikutukset ovat tuntuvia, vakavasti otettavia ja tätä vielä pahentaa kansainvälinen kiivas kilpailu mukaan luettuna Euroopan sisällä. Kaikki nämä tekijät äh, musertavat äh, kilpailuolosuhteita erityisesti pk-yritysten kannalta. Ja myös euro-dollarisuhde aiheuttaa tähän lisäpaineita. Nyt äh, näyttää siltä, että kasvua haetaan sieltä, mistä sitä on löydettävissä ja pidetään Euroopan ulkopuolisia kumppanuussuhteita ensisijaisina. Jos tämä tilanne jatkuu, niin miten käy meidän toiveellemme saada aikaiseksi integroidut puolustustarvikehankinnat tai markkinat Eurooppaan. Kyse on Euroopan teknologisesta kyvystä, joka voi kriisin olosuhteissa todellakin ottaa lopullisen suuntansa kohti huonompaa. Yhdysvallat ovat vuositasolla käyttäneet 160 Äh, miljardia tutkimukseen ja vain 30 miljardia Euroopan unionissa on tämä vastaava luku. Tämä ei kerta kaikkiaan riitä, jos aiomme pysyä kärkikaartissa. Kyse ei ole pelkästään rahasta. Voitaisiin ponnistella äh, kulujen järkeistämiseksi, jotta päästäisiin äh, sektorikohtaisista rajoista ylitse ja tehostettaisiin tutkimusta niin, että saataisiin kaikkien hyödyksi ne tulokset, joita saamme tutkimuksesta. Ja toisaalta siviilialan tutkimus voisi hyödyntää myös sotilasalan tutkimusta. Näin toimitaan myös muilla aloilla. ajattelee erityisesti televiestintää ja avaruustutkimusta. 60 prosenttia puolustustutkimuksesta vaikuttaa myös siviilialalle. Valitettavasti kun poliittiset päättäjät puheissaan kyllä puolustavat puolustus Eurooppa, puolustuksen Eurooppaa, mutta käytännön tasolla toimivat juuri päinvastoin. Yhteistyöhalu Euroopassa murentuu tätä kautta. 80-luvulta saakka meillä on suuria hankkeita ohjusalalla, esimerkiksi helikopteri, hankkeita, lentokonehankkeita, mutta mitään uutta hanketta 80-luvun äh, jälkeen Euroopan laajuisesti ei ole käynnistetty. Eilen on puhuttu äh, GSM-hankkeista ja satelliitti hankkeista Euroopassa. Kaikki jäsenvaltiot pyrkivät säilyttämään omat kapasiteettensa, mutta eivät ymmärrä, ymmärrä sitä, että tästä syntyy se vaara, että lopullisesti menetetään kilpailukyky kansainvälisessä kilpailussa, joka on yhä kiivaampaa. Kriisi ja absurdius, joka johtuu Euroopan tason suunnittelemattomuudesta resurssien käytössä, johtaa siihen, että kilpailukykymme rapautuu kun voisimme löytää säästöjä yhteistoiminnalla. Meidän täytyy puolustusalan teollisuutta pystyttävä järkeistämään. Muutoin me häviämme kilpailukyvyssä ja menetämme puolustusteollisuuden. Tämä vaikuttaa luonnollisesti strategiseen autonomiaamme. Ja sillä on vaikutuksia, jolla me hyvin nopeasti saa aikaiseksi eurooppalaista politiikkaa, jolla synnytetään vankka teknologinen ja, ja strateginen puolustuspohja Eurooppaan. Kollega Tosendovskin mietinnössä katsotaan, että kyseessä on vain se, että jäsenvaltioiden suvereniteetti tulee uhatuksi yhteisen puolustuksen kautta. Totean vain, että haluan tehdä tarkistuksen kohtaan kolme, jossa hän sanoo, että yhteinen politiikka, puolustuspolitiikka on taloudellisesti kyllä äh, asian kuuluvaa, mutta kuitenkin vaarana on se, että jäsenvaltioiden suvereniteetti tulee uhatuksi. Jos suvereniteettia korostetaan äh, puolustuksen kustannuksella, niin kyllä tässä hävitään myös suvereniteetissä – ei voida toimia näin päällekkäisesti, muuten me kaikki olemme häviäjiä mantereen tasolla. Kollega Tosnovski Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä kollega Tosnovski. Děkuji, pane předsedo, jenom pár slov na závěr. Kiitos, herra puheenjohtaja. Vain muutama sana lopuksi haluaisin kiittää sydämellisesti keskustelusta ja myös herra Odin puheenvuoron reagoida hän esti kysymyksen siitä, että onko niin, että tämä ongelma kuuluu meidän valiokuntamme on kysymyksiin. Keskustelussa täällä käytiin, olen vakuuttunut siitä, sain minut vakuuttunut siitä, että tämä asia kuuluu meidän valiokunnallemme. Tutkimustoiminta tällä sektorilla on hyvin tärkeää. Tämä on nähtävissä aivan lähimmässä ympäristössämme ja se os, se käy ilmi myös siitä, mitä Pohjois-Afrikassa on tapahtunut. Sekin on vakuuttanut meidät siitä, että on tärkeää tukea puolustussektoria. Samalla on kuitenkin ajateltava myös sitä, että huipputekniikka ensimmäiseksi on tullut käyttöön puolustussektorilla ja vasta sen jälkeen siviilisektorilla. Ranskahan on ollut esimerkki näiden teknisten edistysaskelten osalta. Tätä kautta on syntynyt monia huomattavasti, huomattavia erinomaisia tuotteita. Ja tämä on asia, josta pitäisi todellakin keskustella edelleen valikunnassa. Odotan mielenkiinnolla jatkokeskusteluja. Sydämelliset kiitokset. Kollega Tosnovski puhuikin jo tarkistusten määräajasta. Minun ei tarvitsekaan toistaa sitä. Menen kohtaan 24. Energiatehokkuus ja direktiivien mm, kumoaminen. Kollega Turmeksella on puheenvuoro. Claude, it's your turn. Claude, sinun vuorosi. Uh, thank you, Chairman. Uh, so today, uh, I think... Kiitos puheenjohtaja. Tänään halusin antaa teille suuremmat linjat ja kuunnella teidän reaktioitanne ja sitten meidän on päätettävä tarkistusten jätön määräaika. Olen ja lähetän teille sähköpostin tarkistusten tietojen määräajasta. Olin äh, ehdottanut 20. päivä lokakuuta alun perin, mutta nyt olen hiukan myöhässä, joten 27. päivä lokakuuta olisi nyt ehdotuksen, ja täytyy päättää tästä. Sitten tästä sisällöstä. Ennen kuin keskustelimme vuoden 2050 ensin keskustelimme vuoden 2050 tiekartasta eli ilmastosta ja sitten puhuimme rahoituksesta ja sen vaikutuksesta teollisuuteen. Ja on selvää, että lainsäädäntö, josta nyt keskustelemme, nimittäin energiatehokkuus, liittyy hyvin selvästi toisaalta ilmasto- ja energiakeskusteluun ja toisaalta se liittyy hyvin selvästi rahoituskysymyksiin, ja se on tietenkin vaikea kysymys näinä hyvin hankalina aikoina. Ja kaikki, jotka työskentelevät ilmaston parissa ja katselevat ilmastoskenaariota, tietävät, että ei ole tällaisen kahden asteen maailmaa ilman paljon kunnianhimoisempaa energiatehokkuussuunnitelmaa. Maailmanlaajuisesti vähintään 50 prosenttiin tai enemmänkin täytyy tulla energiasäästöistä ja energiatehokkuuden lisäämisestä, jotta voidaan saada tämä kahden asteen maailma. Energiatehokkuus on myös kaikissa tutkimuksissa halvin tapa vähentää ilmasto päästöjä, joten meidän täytyisi nähdä se tästäkin näkökulmasta. Toiseksi, talouden tasapaino ja talouden liikkeet, olemmeko tietoisia siitä, että joka vuosi tämä Euroopan talous menettää 400 miljardia tai enemmänkin eh, vaurautta jonka siirrämme öljytuottajamaihin ja kaasun tuottajamaihin. Nämä 400 miljardia, jotka valuvat ulos Euroopan taloudesta on tämänpäiväinen luku. Tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin meidän öljy- ja kaasuvarantomme hupenevat ja toisaalta on hyvin paljon tutkimuksia ja asiantuntija tietoa, joka osoittaa, että e, koska Kiinan ja Brasilian e, ja Intian ja muiden taloudet kukoistavat, maailman kaasu- ja öljyhinnat saattavat nousta vielä korkeammalle kuin mitä ne ovat tänä päivänä. Joten minä ehdotan tällaista leikkausta. En halua, että meidän taloutemme menettää joka vuosi 400 miljardia ja vielä enemmänkin. Eli tällainen 15, 50 miljardia enemmän leikkaus energiavelkaan ja silloin meillä on ikään kuin 50 miljardia enemmän, että voimme investoida pk-yrityksiin Euroopassa, rakennusalaan Euroopassa ja auttaa yrityksistämme, yrityksiämme, jotta niistä tulisi energiatehokkaampia. Ja tämä on se linkki tämänpäiväiseen talouskriisiin, joka on alun perin rahoituskriisi, muka joka on yhä enemmän myös yhteiskunnallinen kriisi. Eräs toinen aspekti, joka liittyy energiatehokkuuteen, on kustannusten valvonta. Kun on taloudessa, jossa kaksi kolmasosaa energiantuotannosta on korvattava seuraavan 15-20 vuoden aikana. Tämä tarkoittaa korkeampaa äh, hintaa per kilowattitunti, koska muuten kukaan ei tule investoimaan. Ja sitten meidän täytyy modernisoida myös verkkomme, mikä myös lisää kustannuksia. Joten meillä on kaksi tai kolme aspektia, jotka voidaan saada aikaan tällä äh, lainsäädännöllä. Ensinnäkin energian kustannukset ovat volyymi kertaa hinta per kilowattunti. Ja meillä on enemmän mahdollisuuksia toimia volyymin suhteen kuin kilowattihinnan suhteen. Ja toisaalta, jos olemme eh, säästäväisiä, pystymme säästämään jopa 50 prosenttia energiatarpeesta eh, tämän päivän ja vuoden 2030 välillä. Ja tälläkin on tietenkin myönteinen vaikutus kustannuksiin. Sitten vielä kolmas aspekti. Yhdysvalloissa ei käydä pelkästään kilpailua sähkömarkkinoilla sähkön tuottajien välillä, vaan on myös kilpailua tuotanto- ja kysyntäpuolen välillä. Ja meidän täytyy luoda jonkinlainen kysyntä, mm, eräänlaiset kysynnän markkinat, joka laskee Leipzigin ja Pariisin ja Amsterdamin sähköporsseja. Tällaisella äh, toiminnalla voimme saada aikaan painetta hintojen laskemiseen. Ja lisäksi meidän täytyy puhua energiaköyhyydestä vakavasti. Kun puhun Keski- ja Itä-Euroopan kollegoini kanssa, niin mitä he kertovat minulle? Me olimme kommunistisissa järjestelmissä, jossa energia oli käytännössä ilmaista, ja meillä on liian paljon kansalaisia, jotka elävät rakennuksissa, jotka eivät ole kunnolla eristettyjä. Joten jos meillä ei ole kunnollista politiikkaa saada tämä asia kuntoon, niin me tulemme saamaan myös hyvin paljon yhteiskunnallisia paineita Keski- ja Itä-Euroopassa. Nyt ongelma on se, että pystymmekö rahoittamaan tämän. Ja tässä meidän täytyy keskenämme keskustella vielä paljon enemmän. Minä olen sitä mieltä, että meillä on välineitä, mutta meidän on luotava myös uusia. Meillä on Eurooppalainen investointipankki ja tänä aamuna komission jäsen Haan ehdottaa, että 20 prosenttia kohesiorahasta määrärahoista alueelle yksi ja eh, siirtymäalueelle on korvamerkittävä energialle ja kuusi prosenttia vähiten kehittyneistä alueista. Tämä on erittäin myönteistä, koska tällä tavoin määrärahoja voidaan käyttää hyvällä tavalla. Tässä direktiivissä artikla 6 kautta luomme myös uuden liiketoimintamallin energiayrityksille ja meidän täytyy myös keskittää paremmin huomiomme energiasäästöyrityksiin, jotka voivat ennakkoinvestoida ja auttaa meitä saamaan nämä investoinnit. Ja lopuksi neuvostossa kanta viime vuoden aikana oli, että ei mitään tavoitteita. Me parlamentissa Bensonin mietinnössä joulukuussa sanoimme, että me haluamme sitovia tavoitteita. Nyt komissio keksi näitä sitovia toimenpiteitä ja nyt neuvostossa hallitukset sanovat, että me emme halua sitovia toimenpiteitä, eivät halua sitovia tavoitteita eivätkä sitovia toimenpiteitä. Ja tämä ei tietenkään johda meitä mihinkään. Ja siksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy avata keskustelua tällaista kaksisuuntaisesta toimintatavasta. Meillä pitää olla sekä tavo- sitovia tavoitteita että sitovia toimenpiteitä. Minulla oli mielenkiintoisia tapaamisia eh, muutamien hallitusten edustajien kanssa viime päivinä ja he sanoivat minulle, että he ryhtyvät ajattelemaan nyt niin, että jos toimenpiteet ovat liian tiukkoja, ja heillä on se vaikutelma, että puututaan liikaa heidän kansalliseen toimintatapaansa energiatehokkuuden alalla. He saattavat palata tähän tavoitekeskusteluun jälleen, koska meidän kannattaa siis toim- mennä eteenpäin kahdella radalla, koska silloin ehkä neuvottelussa voimme saada aikaan myönteisen lopputuloksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt meillä on useampia puheenvuoropyyntöjä. Ensinnäkin varjoesittelijät, kollega Pipe. Ich werde gleich inhaltlich was sagen. Ich... Niin, haluan nyt sanoa jotakin sisällöllisesti, mutta aluksi haluaisin kysyä esittelijältä, herra Turmes. Haluaisin kysyä esittelijältä, mitä analyysihan oli hyvä, siitä voi pitkään olla yhtä mieltä, mutta mitä johtopäätöksiä hän tekee nyt menettelyä varten? Onko johtopäätös se, mitä alussa sanoitte, että 20. lokakuuta me käsittelisimme teidän mietintöänne ja 27. päivä 10. olisi sitten määräaika tarkistukselle. Oliko tämä viesti se, jonka alussa esititte? Jos sopii kollegoille, voimme... Haluaisin vain Haluaisin vain varmistaa, että ymmärsin asian oikein. Niin, tämä oli siis se ehdotus. Niin. No. Nyt ole kuitenkaan tärkeintä tänään. Siis se oli ehdotus. Das war ein Vorschlag, aber Se oli siis ehdotus. Möchte ich schon eingehen, weil wir uns ja... Tarttu tähän ehdotukseen, koska me joudumme käsittelemään tätä kysymystä hyvin yksityiskohtaisesti. Herra Turmes, te olette hyvin luova, ystävällinen ja energiatehokkuuden kysymyksissä olette saanut aikaiseksi paljon hyvää työtä. Mutta minua hiukan kummastuttaa eräs asia, koska osa, olette esittänyt, esitetyt osan mietinnöstänne, mietinnöstä, jota ei ole olemassa vielä mietintönä. Eikö ole niin, että kysymys on pitkälti ollut edelleen luonnoksesta? Ja eikö ole totta, että oikeusyksikkö ei vielä ole tutkinut tätä? Ja eikö ole totta, että tätä kautta käännöksityöt eivät ole vielä voineet käynnistyä? Kysyn vain, miten me voimme vastuullisesti, vastuuntuntoisesti käsitellä tämän 20. lokakuuta niin, että määräaika tarkistuksille olisi sitten viikon mittainen. Minusta tämä tuntui hiukan vastuuttomalta, koska meillä on tilanne, tämä koskettaa kaikkia kollegoja, että eri eturyhmät ottavat meihin yhteyttä. Outoa kyllä, tähän saakka nämä ovat olleet eturyhmiä, jotka ovat edustaneet edistysalaa, turbiineja, sähköistä valvontaa, joten he esittävät täsmällisiä toiveita meille, kääntyvät meidän puolemme, enkä haluaisi missään tapauksessa muuttua jonnekin äh, loppareiden työvälineeksi, jotka pyrkivät hoitamaan jotenkin liiketoimiaan. Minä odotan, minä odotan, vetoan teidän vihreän omaan tuntunne, minä odotan, että sellaiset äh, lobbarit kuin äh, vuokralaiset liittojen edustajat tai kuluttajansuojelujärjestöt ottaisivat yhteyttä. Odotan että myöskin ne talouden piirit, jotka edustavat talouden eri kokonaiseturyhmiä, esimerkiksi kauppakamarit ja vastaavat, ottaisivat yhteyttä. En, siksi en voi sanoa, että me nyt esittelemme teidän mietintönne, joka oli vielä edes valmis, ja sitten seitsemässä päivässä teemme tarkistuksia. Minusta se on pitkälti vastuutonta. Ja tällä tavoin me tavallaan toimimme tiettyjen eturyhmien etujen mukaisesti, ja haluaisin sanoa, että tämä ei käy, sillä kaikki, mitä me haluamme energiatehokkuuden alueella, niin meillä on siinä hyvin erilaisia lähtökohtia. Energiatehokkuus ei välttämättä ole energian säästämistä. Minusta me voisimme toimia hiukan tehokkaammin yhdessä ja voisimme puhua energiatuottavuudesta. Silloin voidaan työskennellä myöskin direktiivin osalta yhdessä. Joten minä sanoisin, että olemme vasta aivan alkuvaiheessa ja siksi haluaisin asettaa kyseenalaiseksi sen, mitä te esititte aikatauluksi. Nimittäin se ei voi onnistua, ei. Ei edes lähtökohtaisesti. Turmiselta työjärjestyspuheenvuoro. Also es um oh, sorry, Mikki. Tässä on kyse korjauksesta. Äh, Eilen hän saimme kirjaamolta tiedon tämä juristi saatu tieto tuli teille il, kaikille illalla eilen ja nyt asia etenee. Die Frage kann man ja klären. Asiahan on selvitettävissä. Minulla ei ole vielä mitään virallista versiota. Mietinnössä saattaa olla jokin virhe jossakin, mutta minulla sitä ei ole. Mutta se ei ole, ei ole tärkeää, oliko se nyt eilen aamulla vai tänään. Se on ole ratkaisevan tärkeää, nyt on puheenvuoroja. Reida Marudel ensinnäkin, siis varjoesittelijät. <laughs> Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin pyytää anteeksi sitä, että varjoesittelijä ei ole paikalla. Britta Thompson ja hän on pyytänyt, että minä esittelisin teille lyhyesti ja yleisesti meidän ryhmämme kannan. Mutta aluksi haluaisin onnitella herra Turmesia hyvin tehdystä työstä. Minun ryhmäni uskoo, että energiatehokkuuden alueella meidän lähettää selkeä viesti neuvostolle. Ennen kaikkea meidän on sanottava, että meidän näkemyksenne energiat tehokkuuden alueella Euroopassa sen täytyy olla selkeä ja sitoutunut. Tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy taistella tavoitteiden puolesta, jotka ovat sitovia, käyttäen yhteistä laskentatapaa, josta ollaan mahdollisimman pitkälti yhtä mieltä. Meidän pitää puolustaa mekanismeja, jolla epäilemättä katsotaan, mitä mahdollisuuksia on saada aikaan tehokkuutta energian alueella. Tämä koskettaa kaikkia sektoreita, kaikkia toimijoita, tämä koskettaa kaikkia toimijoita tällä sektorilla. Energiatehokkuuden lisääminen ei ole pelkästään valinnan kysymys. Se, mitä meidän pitää tässä nyt valita, on se, että teemmekö sen nyt vai jätämmekö sen huomiseen. Ne, jotka haluavat tehdä sen tänään, katsovat, että se on kilpailua antava mahdollisuus huomiseksi, ja tämä on todellisuutta maailmassa, jossa resurssit ovat yhä enemmän vähäisempiä ja jossa ei ole mahdollista lisätä resursseja. On tärkeää tehdä päätös ja hyväksyä uusi direktiivi mahdollisimman pikaisesti. Öljyn hinta on noussut kriisin vuoksi ja ne, jotka hyödyntävät hyvin energiaa, tulevat olemaan myöskin maailmanlaajuisessa menestyksekkäitä. Tästä syystä tämä direktiivi merkitsee myöskin työpaikkojen luomista ja kasvua keskipitkällä ja pitkällä tähtäyksellä. Tänään on tärkeää käsitellä tätä asiaa. Minusta nämä kaikki, kaikkien määräkojen tulossa mahdollisimman lyhytaikaisia, mukaan luettuna tarkistusten esittäminen. Jos ehdotatte, että, että 27. päivä olisi, mm, no, 27. päivä Eh, marraskuuta se ei olisi hyväksyttävissä. Mutta uskon vilpittömästi, että olisi vastuuta lykätä tätä kovin pitkään ja eh, sektorikaan ei pitäisi sitä hyvänä, koska sektori tarvitsee mahdollisimman pikäli oikeudellista varmuutta asiassa. Olen varma siitä, että sekä Turmes että muut varjoesittelijät ovat valmiita työskentelemään, jotta saadaan pidettyä kiinni mahdollisimman lyhyistä määräajoista. Haluaisin myöskin muistuttaa, että me puhumme turvallisuudesta. Kulutuksen vähentäminen, se merkitsee myös sitä vähennetään riippuvuutta ulkoisista lähteistä ja tämä vähentää meidän haavoittuvuuttamme ja myöskin hintojen, hintojen vaihtelun vähenemistä. Se, että Tämä merkitsee myös sitä, että ympäristövaikutukset vähenevät. Kukaan ei epäile, etteikö meidän teollisuutemme taloutemme tulisi olla pitkällä tähtäyksellä ympäristössä välistä. Meidän pitää tehdä kaikki tämän aikaansaamiseksi. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että on ilo esittää Rova Britt, sanoo, toteaa Britta Thompson, että on etua harjoittaa yhteistyötä Estelian kanssa kohti kunnianhimoista direktiiviä, koskee energiatehokkuutta, ja tämä toivottavasti voidaan hyväksyä mahdollisimman pikaisesti. Kiitos. Wollte nur eine kleine Geschäftsordnungskommentti tähän pikaisesti. Nimittäin suunnitelmahan oli siis se, että tänään olisi voitu keskustella mietinnöstä. Tavallisesti on niin, että silloin se olisi nyt olla olemassa käännöksenä kaikilla kielillä. Näin ei ole. Siitä huolimatta asetin mietinnön esityslistalle, koska halusin, että me tänään jo puhumme siitä, jotta voisimme hiukan voittaa aikaa. Tietysti ensimmäinen keskustelu mietinnöstä on sitten 20. lokakuuta, koska vasta silloin käännökset ovat olemassa, ainakin lähden sitä liikkeelle. Pidän sitä todennäköisenä, se pitäisi onnistua. Ja sitten siitä eteenpäin voidaan sitten keskustella muista määräajoista. Pyydän kaikkia ryhmiä nyt miet- pitämään varmana sen, että tällaisissa kun on tällaista aiheesta kysymys, kaikki kollegat voivat vakavasti osallistua työskentelyyn. Minulle on ehkä tyypillistä se, että muutama, minua vaikutti se, että muutama vuosi sitten, joka koski kolmatta vapauspakettia, vietiin täällä lävitse sellaisella nopeudella, joka minun mielestäni ei ollut asiallista. Minä olin tavallinen jäsen silloin ja taistelin kaikin voimin tätä menettelyä vastaan, joka ollut mitään mahdollisuutta siinä. Ja silloin minä henkilökohtaisesti päätin, että jos minulla on tilaisuus huolehtia siitä, että kaikki kollegat, eivät pelkästään varjoesittelijät, eivät pelkästään esittelijät, eivät pelkästään puheenjohtajat, eikä pelkästään puheenjohtajat, vaan että kaikki voivat osallistua kunnolla. Jos minä voin siihen jotenkin vaikuttaa, tulen vaikuttamaan tähän suuntaan. Joten sanon teille aivan selvästi, että minä tulen huolehtimaan siitä, että kaikilla kollegoilla on samat oikeudet ja velvollisuudet tutustua asiakirjoihin, perehtyä niihin, olla kuulemisissa. Ja minulla, minua nyt jo hiukan häiritsee se, että jo ensimmäisenä määräaikana ei edes, ensimmäistä määräaikaista edes kysytty mitään puheenjohtajat. Minulla vain ilmoitti kollega Turmessa, mitä oli suunniteltu määräaikoja ja jopa työryhmät. Minä en voinut osallistua ainoakaan työryhmään, enkä johtaa niitä, mutta nopeuden hengessä sanoin, että hyvä on, jotta ymmärrätte siis nyt sen, mitä sanon, joten nyt ajattelen kaikkia aikatauluja, pyydän pohtimaan viisaasti, mikä on järkevä ja hyvä aikataulu. Ensinnäkin me keskustelemme tänään, vaikka ei ole mietintöä. Toiseksi on selvää, että 20. päivä keskustelemme mietinnöstä, kun se silloin on käsillä, ja sitten puhumme muista määräajoista. Tämän sanoisin nyt, sanoin tässä nyt selkeytäkseni asiaa. Nyt kollega Hall. Thank you, Mr. Chairman. Um, first of all, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin palata siihen, mistä aloitimme energiatehokkuusdirektiivissä. Poliittiset uh, tavoitteet, jotka tehtiin vuonna 2007 2020 2020 sitoumukset ja mistä tässä energiatehokkuusdirektiivissä oikeastaan kyse, äh, miten me sitä toteutamme. Se on tärkeää pitää mielessä, kun puhumme siitä, miten määrittelemme nämä säästöt, koska näiden täytyy olla absoluuttisia säästöjä, koska sitä me todellakin tarvitsemme varmistaaksemme energiatehokkuutemme ja säästöt vuodelle 2020. Me tarvitsemme absoluuttista energiakulutuksemme vähentämistä ilmastonmuutoksen takia, mutta sen lisäksi ja liittyen siihen kriisiin, missä olemme nyt, me tarvitsemme energia turvallisuutemme varmistumista ja sitä, miten voimme käyttää energiaa tehokkaammin niin, että yrityksemme ovat kilpailukykyisempiä. Komissio on tässä direktiivissä tehnyt ehdotuksen erilaisista toimenpiteistä ja kuten on sanottu, jäsenvaltiot ovat hiukan olleet ailahtelevaisia ja vaihtaneet mielipidettään siitä, mitä ne haluavat oikeastaan komissiolta. Ja minä olen huomannut, että kun jäsenvaltioita uhkaavat tietyt toimenpiteet komission taholta, jotka eivät sovi siihen, mitä jäsenvaltiot jo tekevät, niin osa jäsenvaltioista alkaa olla sitä mieltä, että sopisikohan heille paremmin kansallinen tavoite, jonka toteuttamisessa ne voisivat sitten olla joustavampia. Että minä tuen kyllä kovasti tätä kaksijakoista lähestymistapaa, koska se antaa meille joustavuutta. Voimme huomioida joidenkin niiden maiden huolenaiheet, jotka ovat tehneet jo hyvin paljon energiatehokkuuden parantamiseksi, mutta eivät ole tehneet sitä välttämättä juuri sillä tavalla kuin mitä komissio ehdottaa. Tässä on kaksi erityiskysymystä, jotka haluaisin mainita. Ensinnäkin rakennukset ja artiklassa kuusi ehdotus siitä, että kolme prosenttia julkisista rakennuksista pitäisi remontoida joka vuosi. Meillä on ongelma olemassa olevien rakennusten kanssa. Meillä on ongelma, jonka tiesimme jo silloin, kun hyväksyimme yritysten energiatehokkuusdirektiivin. Nimittäin se, että 70 prosenttia olemassa olevista rakennuksista tulee olemaan olemassa myös vuonna 2050. Jos emme tee jotain olemassa oleville rakennuksille, emme pysty säästämään energiaa niin tehokkaasti kuin haluaisimme. Ja siksi on tärkeää, että me saamme jäsenvaltiot omilla tavoillaan kehittämään omat tiekarttansa vuodelle 2050 siitä, miten ne tulevat käsittelemään näitä olemassa olevia rakennuksia. Tämä komission kolmen prosentin ehdotus on hyvä ehdotus, koska jostain on aloitettava ja julkisen sektorin on tehtävä jotain, jotta kehitetään kapasiteettia markkinoilla niin, että pienet yritykset voivat nousta jaloilleen ja kehittää remontointikapasiteettiaan ja ehkä voimme katsoa hiukan tätä määräilevää tapaa, jolla komissio nyt on tämän ehdotuksen tehnyt, mutta se ajatus, että katsomme suuria suurremontteja ja aloitamme julkiselta sektorilta, niin sitä tuen kovasti. Toinen asia on tämä eh, energiavelvoite. Se on erittäin tärkeä, koska se todella saavuttaa jotain puolitoista prosenttia vuosittain. Joissain jäsenvaltioissa on jo energiasäästövelvoite eh, ja joissain ei, mutta kaikissa niissä jäsenvaltioissa, joissa sellainen on, niin se todella toimii. Ja jos voimme saada jotain aikaiseksi Euroopan tasolla, niin meidän täytyy oppia parhaista käytänneistä. Tämä on eh, menetelmä, joka toimii ja siksi on tärkeää, että hyödynnämme sitä ja luotamme siihen. Ja ehkä yksityiskohdissa voitaisiin olla vähän joustavampia, vähän joustavampia sen suhteen, miten se on nyt muotoiltu, mutta perusperiaate antaa meille luottamusta sen suhteen, että voimme saavuttaa tämän direktiivin tavoitteet ja ne tavoitteet, joihin sitouduimme vuonna 2007. Sitten tämä kysymys aikataulusta. Minä en ole ihan varma, mikä ero minun ja herra Piperin välillä on, koska minun luonnani ovat käyneet jo kaikki eh, nämä ihmiset, eh, Business Europe, kaikenlaiset kansalaisjärjestöt ja yritysten edustajat ja tätä keskustelua on käyty jo hyvin pitkään. Emme me nyt aloita tätä tyhjältä pöydältä tänään ja siksi olen hyvin hyvin sopii tämä 27. päivä lokakuuta tarkistuksen jätön määräajaksi. Me olemme työstäneet tätä asiaa jo jonkun aikaa ja meillä kyllä tulee olemaan riittävästi aikaa tehdä työmme kunnolla. Kiitoksia puheenjohtaja. Ford. Kollega Ford. Thank you very much. When I first... Kiitos. Kun tarjouduin varjoesittelijäksi, niin ajattelin, että siinäpä helppo. Uh, vähiten kiistoja aiheuttava haaste, autetaan kasvua, lisätään kilpailukykyä, autetaan ihmisiä säästämään lämmityskustannuksissa, mikä ei voi mennä pieleen. Mutta nopeasti tämä onkin kääntymässä kiistanalaiseksi, mahdollisesti hyvin kalliiksi, hyvin määräileväksi, konflikteja aiheuttavaksi toimielinten ja jäsenvaltioiden välillä – synnyttäväksi aiheeksi. En haluaisi, että etenemme tähän suuntaan. Energiatehokkuuden pitäisi olla helpoin tapa auttaa ihmisiä, yrityksiä säästämään rahaa, suuntaamaan katseet tulevaisuuteen ja luomaan kasvua. Aikataulussuhteen, kyllä minä onnistuisin helpostikin pitämään kiinni tästä 27.10. tarkistusten määräajasta. Pari kuukautta on ollut aikaa ja englannin kielelläkin olen saanut tämän luettavaksani. Mutta jos nyt ajatellaan kaikkia jäseniä ja kaikille kielille tämä saatetaan ja mahdollisimman vähän kiistoja herättäväksi, niin kyllä täytyy antaa aikaa tutkia tarkistuksia. En voi aliarvoida kuinka tärkeä tämä voi olla kasvun stimulaattorina, jos saamme asiat kuntoon. Näin ollen haluaisin rohkaista puheenjohtaja tutkimaan sitä, voitaisiinko saada parlamentti tekemään työtä mahdollisimman nopeasti neuvoston kanssa, kenties jo ennen virallisia kolmikantaneuvotteluja voitaisiin pyrkiä hyvin rakentavan ja hyvän lähestymistapaan komission neuvoston kanssa, niin että aikaa säästyisi myöhemmin sitten aikataulussa. Voitaisiin rohkaista siihen suuntaan, että ei jumiuduta esimerkiksi meidän ja ympäristövaliokunnan kiistoihin, niin että kaikki voisivat hyväksyä tämän aikataulun ja jotkut ovat huhuilleet, että kolmikanta alkaisi kenties vasta touko kesäkuussa. Se kyllä on kovin kaukana, eli täytyy katsoa koko aikataulutusta. Kun katsomme ja huolehdimme siitä, että ne ihmiset, joita me edustamme, näkevät myös hyödyt, joita tällä saavutetaan, niin silloin todellakin Pitää puhua kustannustehokkuudesta ja eduista sitä kautta. Tietyt jäsenvaltiot ovat jo tehneet toimia kotitalouksien suhteen, toimistotilojen suhteen. Jos me vaadimme kuluttajia maksamaan tehostukset ja parannukset, niin heidän täytyy nähdä myös ne taloudelliset hyödyt, joita tästä aiheutuu kuluttajat tietyissä jäsenvaltioissa toki ovat joutuneet maksamaan korkeampaa energian hintaa, mutta eivät niinkään ole nähneet niitä taloudellisia hyötyjä, joita säästöistä on. Täytyy vielä pohtia esittelijän lisäämiä taloudellisia kysymyksiä tässä asiassa. On moniakin mahdollisia tapoja, joita jäsenvaltiot voivat käyttää auttaakseen ihmisiä löytämään säästöjä. Sen sijaan, että ollaan kovin määräileviä, Toki parhaat käytännöt voisivat olla yksi mahdollisuus. Tässä on tiettyjä kiistanalaisia artikloja, kuten artikla 4, julkiset rakennukset, parannukset, viranomaiset. Tämä tuli esille jo silloin, kun olin varjosittilija tässä kysymyksessä. Täytyy muistaa, että eri jäsenvaltioissa on hyvin eritasoisia paikallishallinnon tasoja, jotka huolehtivat julkisista rakennuksista. Tämän täytäntöönpano voisi olla äärimmäisen monimutkaista. Kaikki paikallisen ja alueellisen hallinnon tasot totta kai haluavat säästää kustannuksissa ja energia on yksi säästökohde. Mutta tämänhetkinen muotoilu on sellainen, että jos on jo täyttänyt 99 prosenttisesti velvoitteensa, niin vieläkin täytyy tehdä työtä tämän yhden prosentin kanssa. Ei, ei tämä vaikuta kovin järkevältä. Järkevää olisi se, että yritetään päästä kaikista kustannustehokkaisimpaan ratkaisuihin koko Euroopassa. Artikla 6, 1,5 prosentin säästöt, jopa niissä maissa, joissa on ollut velvoitejärjestelmiä, jossa todetaan, että ei välttämättä päästä tähän yhteen ja puoleen prosenttiin pelkästään velvoitejärjestelmällä, vaan tarvitaan tueksi muita toimia. Velvoitejärjestelmä voi olla osa sellaista kokonaisuutta, jolla tavoitteeseen päästään. Olen niin ikään huolestunut tästä vuositason yhden ja puolen prosentin määräävästä tavoitteesta. Vaaditaan paljon koulutusta, työpaikkoja, ja se vaatii aikaa, jotta tällaiset tavoitteet saavutetaan. Nyt täytyy mahdollistaa se, että jäsenvaltiot vaiheistavat tämän niin, että käytännön tavalla tavoitteisiin päästään ja kustannustehokkuus pidetään mielessä. Artikla 7, tarkastukset. Tässä ei pidä synnyttää päällekkäistä byrokratiaa usein ensimmäinen tarkastus on tehokas, mutta tämän jälkeiset sitten eivät välttämättä. Eli tätäkin täytyy tutkia. Sitten nämä älymittarit. On tietty kynnys, jonka jälkeen älymittarit eivät enää tuota säästöjä. Eli tässäkin sitten täytyy edetä seuraavaan vaiheeseen, älykkäisiin laitteisiin ja niin edelleen. Tätäkin artiklaa täytyy vielä pohtia. Artikla 10, yhteistuotanto. Viime viikolla kävin loistavassa laitoksessa omassa vaalipiirissäni. Yritys tarvitsee lämpöä ja se on havainnut, että tässä sähkön ja lämmön yhteistuotanto on tehokas. Totta kai sähkö on helpompi ja saattaa jakeluun, lämpö ei niinkään. Mutta komission sanamuoto on äärimmäisen määräävä ja hyvin tarkkaan, mä, tarkkaan luonnehdittu näissä artikloissa. Silloin kun yhteistuotanto on asianmukaista ja se saa aikaiseksi säästöjä, niin toki se on suositeltavaa, mutta joka tapauksessa Pääsiäinen tavoite on säästää rahaa ja tuottaa vähemmän päästöjä. Ne maat, jotka haluavat enemmän ydinvoimaa, niin tämä direktiivi voi olla kyllä aika lailla hankala. Meidän täytyy katsoa, miten yhdessä saamme tämän niin, että lämpöä tuotetaan ensisijaisesti ja sähkö tulee sen jälkeen. Jos minä olisin näiden neuvottelujen johdossa, niin haluaisin, että konsensusta luotaisiin parlamentin jäsenvaltioiden kesken, eikä suinkaan törmäyksiä. Me tarvitsemme konsensusta parlamentin jäsenvaltioiden välillä ja ihmisten kesken, joita me edustamme, koska mehän haluamme tuloksia nimenomaan heidän hyväkseen. Varjostajat ovat siis nyt kaikki käyttäneet puheenvuoron ja pyyntö seuraaville puhujille – että oltaisiin hiukan lyhyempiä, että kaikki etsivät käyttää puheenvuoron. Rova Hiipnea. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, podobnie jak poprzedni dokument, który... Kiitoksia. Kuten edellisessä asiakirjassa, jossa puhuttiin eh, tulevista tavoitteista vuoteen 2050 mennessä nyt eh, tarkastelemaan hyvin konkreettista kysymystä. Jälleen kerran nimittäin energiatehokkuus ja muutaman direktiivin kumoaminen on hyvin epätodennäköistä, että energiatehokkuutta voidaan lisätä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tällä hetkellä voimme sanoa, että ei ole konkreettisia esteitä tämän tavoitteen saavuttamiselle, mutta vaikuttaa silti hyvin vaikealta saavuttaa. Se kaikki sanovat, että meidän täytyy lisätä investointia teollisuudelle, sitten alueet vaativat lisää rahoitusta, jota voivat lisätä energiatehokkuutta energian säästön kautta. ja käyttäen uusia toimenpiteitä ja eristäen paremmin rakennuksia ja niin poispäin. Mitä tulee kotitalouksien kulutukseen, niin siinäkin vaaditaan investointeja, joiden avulla voidaan vähentää kulutusta. Mutta mitä me tästä sitten hyödymme, koska energian tehokkuus on tarkoittaa säästöä ja ö, hyötyä koko yhteiskunnalle. Jos me haluamme lisää säästöä ja tehokkuutta, meidän täytyisi yrittää käyttää paremmin hyödyksi biomassaa, e, ja myöskin kierrättää paremmin jätteet, esimerkiksi maatalousjätteet. Meidän täytyy tarkastella kaikkea sen näkökulmasta, mitä hyötyä voimme siitä saavuttaa. Pannaan kansalaiset ymmärtämään, kuinka paljon ne voivat säästää sähkölaskussa, jos asunnot olisivat eri, esimerkiksi paremmin eristettyjä. Tästä mietinnöstä puuttuu huomio siitä, että vielä tärkeämpää kuin kaikki tämä on kouluttaa ja tiedottaa kansalaisia, koska tämä on tärkeintä mm, yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Kansalaisten pitää ymmärtää, että energian säästö tuo heille tuottoa. Tämä on energiatehokkuutta ja lisäksi meidän täytyy rakentajat saada ymmärtämään, että rakennuksista täytyy tehdä energiapihejä. Tämä lisää energiatehokkuutta. Anstov, varjoesittelijä, unohdimme hänet. Thank you, Chairman. I have, uh, three short... Kiitos. Minulla on kolme lyhyttä kommenttia tähän esitykseen. Ensinnäkin on metodo, metodia koskeva kysymys. Energian säästäminen ei sama samaa kuin energiatehokkuus. Se käy täysin tästä selväksi. Minun täytyy todeta, että meidän täytyy keskustella tästä asiasta huolellisemmin, koska energian säästäminen voi muuttua vastakohdakseen, jos sitä ei kohdella asianmukaisesti. Toinen asia, tavoitteet. 1,5 prosenttia säästöä ja yhteistuotanto pakollisena eivät ole teknisesti kovinkaan toteuttamiskelpoisia ja monille jäsenvaltioille tämä olisi suuri ongelma, tämän linjan noudattaminen. Kolmas kommentti. Puitteet eivät ole yhdistettävissä markkinatalouteen – sisämällä yhdistettävissä markkinatalouteen. Kysymys on enemmänkin puitteista, jotka ovat sodanaikaisen jakelumenetelmän kaltaisia. Joten jos minä olen, olenko nyt itse asiassa teollisuusvaliokunnassa vai olenko nyt jossakin valtiollisessa suunnittelukomiteassa? Tämä kysymys herää mielessäni. Herra Franco. Oui, merci, monsieur le président. Mille excusant. Kiitos, puheenjohtaja. Ja vielä pahoittelut siitä, että olin hieman etuajassa kommentoimassa tätä mietintöä. Kollegoiden kommentit osoittavat, että tämä mietintö on hyvä keskustelupohja, mutta tarvitsemme vielä lisää aikaa, jotta sitä voidaan vielä sopeuttaa ja rikastaa. Tärkeää ei ole määräillä, vaan vakuuttaa ja jäsenvaltiot eivät tietenkään sitten ota onkeensa niistä ohjeista, jotka ovat liian määräileviä. Artikla 10 liittyy yhteistuotantoon. Se on hyvin täsmällinen, liian täsmällinen mielestäni. Ja minä kyllä pitäisin parempana joustavuutta niin, että jäsenvaltioille jätettäisiin mahdollisuus valita omasta energiamiksistään. Tämähän kuuluu niiden toimivaltuuksiin perussopimusten nojalla. Ei pidä pakottaa niitä valitsemaan yhteistuotantoa. Direktiivissä vaaditaan myös sitä, että uudet sähkölaitokset varustetaan yhteistuotantolaitteistoilla, joiden tehokkuus on korkea. Ja tässä on hyvin täsmällisiä teknisiä ja taloudellisia kriteereitä. Puhutaan nimenomaan korkeatehoisista, korkeatuottoisista laitoksista. Täytyy varoa, että pienet mikrohankkeet eivät huku tällaisiin valtaviin massiivisiin hankkeisiin. Ja sitten pienikapasiteettiset, pienen tehon laitteet jäävät jalkoihin, kun suositaan näitä yhteistuotantolaitoksia. Tämä teksti vaatii kyllä syvällistä pohdintaa siitä, miten uusia rahoitusvälineitä täytäntöön pannaan. Kiitos. Kollega Vidal Quadras. Kollega Vidal Quadras. Yes, thank you, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä halusin ensinnäkin kiittää tästä komission kovasti odotetusta ehdotuksesta, koska olen vakuuttunut siitä, että on aika, että EU ryhtyy investoimaan älykkäällä ja kilpailukykyisellä tavalla energiatehokkuuteen, joka on yhäkin suurin oma energialähteemme Tietenkin sen määritteleminen tulee olemaan tämän valiokunnan tehtävä ja odotan kovasti tätä työtä. Haluaisin vain lyhyesti kommentoida niitä kysymyksiä, jotka aiheuttavat hiukan huolenaiheita, koska ne asiat, joista parissa minä työskentelen, niistä ei ole tarpeen puhua. Ensinnäkin halusin kertoa, että olen epäileväinen komission energiatehokkuusmittausmenetelmien suhteen, nimittäin primäärikulutuksen absoluuttinen taso. Jos haluamme todellakin vaikuttaa talouteemme, niin mielestäni katot eivät ole tapa toimia. Hyvä parametri olisi energiaintensiteetti, eli energia per BKT-yksikkö. Tällä tavoin meidän tulisi toimia. Ja tämä on se tapa, jolla nousevat menestyksekkäät taloudet mittaavat energiatehokkuutta. Toinen kysymys liittyy pakollisiin järjestelmiin. Artikla 6 mukaisesti energiayhtiöille. Minä en usko, että energiayhtiöiden pakottaminen myyntinsä leikkaamiseen olisi mikään ratkaisu. Meidän pitäisi ennemminkin löytää jotain verokannustimia tai maksa säästäessäsi ohjelmia, eikä tämän tyyppisiä ehdotuksia Eli tässä. Me tarvitsemme kustannustehokkuutta lisääviä järjestelmiä, jos me pakotamme yrityksemme tekemään jotain. Ja kolmas kysymys liittyy artikla 4 ja 5. Nämä pakolliset ehdotukset julkisen rakentamisen saralla. Se, että tehdään julkista sektorista muut sektori uusien palvelujen luomiseksi on varmasti hyvä. Meidän pitäisi kannustaa siihen, mutta huolenaiheeni on se, että lyhyellä tähtäimellä ainakin julkinen sektori, kunnat, instituutiot niin poispäin joutuvat kovasti säästämään, ovat tiukkojen säästötoimien kohteena ja meidän pitäisi siksi olla realistisia sen suhteen, voivatko nämä julkiset elimet investoida tällaisena kriisiaikana. Ja sitten muutama sana vielä ehdotuksesta edistää lämmön ja sähkön yhteistuotantoa. Minä olen aina kiihkeästi puolustanut lämmön ja sähkön yhteistuotantoa ja edessäni on Norbert Klanter, joka voi todistaa tämän, koska me hyvin aktiivisesti työstimme ensimmäistä yhteistuotantodirektiiviä. Minä olen vakuuttunut siitä, että yhteistuotantopotentiaalia ei ole vielä riittävästi käytetty hyväksi, mutta täytyy olla varovainen, koska tämä ei voi olla ainoa tekijä, yhteistuotannon luomista varten muitakin tekijöitä. Joten tämä ei voi olla ainoa parametri. Meillä täytyy olla laajempi lähestymistapa. Ja vaaditaan yhteis, lämmön ja sähkön yhteistuotantoa silloin, kun kaikki nämä tekijät tulevat yhteen. Ja viimeinen kommentti tästä aikataulusta. Minä olen sitä mieltä, että näinkin tärkeä direktiivi ja kunnianhimoinen direktiivi, jolla on valtaiset vaikutukset talouteemme, sitä pitäisi tutkia täällä valiokunnassa riittävän pitkän aikaa. Siksi pyytäisin, että te kiirehtisi liikaa ja antaisitte kaikille kollegoille mahdollisuuden äh, tuoda kantansa esiin. Kiitoksia. Työjärjestyspuheenvuoro kollega Fordilta. Thank you, colleagues. Kiitos kollegat varmaankin huomasivat, että Täällä käydään keskustelua. Monet ovat esittäneet arvokkaita kommentteja määräajoista. Olisiko puheenjohtaja järkevää ehdottaa, että sitten kun käännökset ovat käytettävissämme, jäsenillä olisi vähintään kaksi viikkoa aikaa tehdä tarkistuksia? Ymmärrän, että kaikki kieliversiot olisivat käytettävissä 19. lokakuuta. Teidän harkintaanne jätän sen, että onko sitten tämä vihreä viikko työviikko. Ihmisillä on sitoumuksia sillekin viikolle, mutta katsoisin, että käännökset plus kaksi viikkoa olisi minimiaika. aika. nächste Woche. Kiitos ajatuksesta. Ja sitten äh, herra Rova Merkis. Thank you, Chair. Puheenjohtaja. Kiitos kollegoille tästä mukavasta keskustelusta. Vain pari kommenttia. Minä tulen maasta, jossa euroepäily kasvaa. Kuitenkin kaikki haluavat, mikä on todellakin huolestuttavaa. Kaikki todellakin siis, niin, haluaisin sanoa, että tuen pitkälti esittelen esittämiä tavoitteita, mutta kuitenkin on yhtä mieltä kollegojen kanssa, jotka totesivat, että emme saa olla liian määräileviä siinä, miten haluamme energiatehokkuuden toteutettavan. Ja meidän pitää sallia eroja jäsenvaltioiden kesken ja myös ajatellen sitä, missä tilanteessa eri jäsenvaltiot ovat. Yhteistuotanto on hyvin huomattava kysymys jo minun maassani ja näissä muissakin. Ja tässä jää liikkumavaraa siis kullekin jäsenvaltiolle ja se olisi viisastakin, että näin olisi. Toiseksi ei usein ajatella riittävästi tällaista kollektiivista energian tuottamista eikä kollektiivista energiatehokkuutta. Haluaisin ajatella, että sitä pitäisi lähteä liikkeelle pienimmältä, alhaisemmalta tasolta, koska energian säästöt eivät aina synny suurissa kollektiivisissa toimissa, julkisissa toimissa. Usein tuhlausta tapahtuu alhaisemmalla tasolla ja on todellakin tärkeää toimia – tähän liittyvässä politiikassa huomiota. Uh, Me voimme käyttää jokaisen euron vain yhden kerran, ja olisi mielenkiintoista katsoa, miltä asiat näyttävät pienestä mittakaavasta katsottuna, voitaisiinko sieltä paremminkin anna aikaan suurempia säästöjä. Sitten kolmanneksi, energiaköyhyys on hyvin tärkeä kysymys. Kun tulen jäsenvaltioista, jossa suurin osa ihmisistä vuokraa asuntonsa eikä omista omaa asuntoa, usein on kysymys vanhoista taloista, e, niin tämä on todella tärkeä kysymys. Ajattelen ennen kaikkea rahoitustilanteen vakautta sellaisten ihmisten tapauksessa, jotka vuokraavat. Minusta tämä pitäisi nähdä myöskin e, ajatellen sitä, että kysymys ei ole pelkästään e, tehokkuudesta, vaan tärkeää on myöskin, että ihmiset voisivat itse tuottaa energiaa ajatellen tällaista mikrolähestymistapaa. Minusta on hyvä saada aikaan hyvää yhteistyötä. Olisin halukas myöskin toteamaan kollegojen kanssa, pääsemme kollegojen kanssa yksimielisestä ehdotuksesta, joka merkitsi sitä, että määräaikatarkistukselle olisi kolmas marraskuuta. Frau Ulskog. Ulskog. Kiitos puheenjohtaja. Minä uskon, että energiatehokkuusdirektiivi tulee olemaan yksi tärkeimmistä ilmastopoliittisista ratkaisuista, joita me tulemme tekemään EUn tasolla. Siksi, että kysymys on asiasta, joka johtaa konkreettisiin tuloksiin. Ja kuten monet monet muutkin parlamentin jäsenet ovat jo todenneet, se on jotakin sellaista, mikä saa ihmiset kiinnostumaan EUsta. Joka kerta, kun ihmiset saavat laskunsa energiankulutuksesta omaan kotiinsa, he saavat myöskin motiivin saavuttaa jotakin arkielämässään. Ja jos me voimme tehdä päätöksiä Euroopan parlamentissa ja EUn järjestelmän puitteissa, jotka osaltaan auttavat heitä tämän saavuttamisessa, se minusta on arvokasta. Yksi luku, jota me olemme käyttäneet viime aikoina on se, että pyrimme vähentämään energian kulutusta yhdellä prosentilla EU:ssa ja että se vastaa 20 miljardia euroa. Ehkä on olemassa dramaattisempiakin lukuja jo nyt, mutta jo tämä riittää siihen, että voidaan todeta, että energiatehokkuuden kysymys on erittäin merkittävä. Kysymys on suurista arvoista, kysymys on suuresta ilmastosaavutuksista, kysymys on rahasta lompakossa. Ja kysymys on jostakin, josta, jota, jota meidän täytyy pitää hyvin tärkeänä. Meidän pitää käsitellä tätä asiaa oikealla tavalla. Sitten tulen tähän direktiiviehdotukseen. Minä uskon, että olisi onnetonta, jos näin tärkeä kysymys johtaisi vakavampaan konfliktiin neuvoston kanssa kuin jo missä olemme. Meillä on kunnianhimoisia sitovia tavoitteita energiatehokkuudelle, mutta me olemme menossa liian yksityiskohtaiselle tasolle ja silloin saatamme vaarantaa koko projektin. Minä tiedän, että Ruotsin parlamentti ja Suomen parlamentti ovat jo tehneet laajalla enemmistöllä päätöksiä, jossa ne asettuvat osia tämän direkt, tästä, osia tästä direktiivistä vastaan. Ja minä haluaisin kuulla komission kommentin tästä asiasta. Minun oma ehdotukseni olisi, se on asia, joka on jo noussut esille siinä, mitä muut täällä ovat sanoneet. Minun ehdotukseni on siis se, että pyritään luomaan mahdollisimman hyvä päätös sitovista tavoitteista, mutta sen sijaan ei mentäisi yksityiskohtiin. Puhut, täällä on puhuttu esimerkiksi pakollisista rakennusten korjaamisesta, kolmesta, joka koskisi kolmea prosenttia rakennusta joka vuosi. Ei tällaista pidä päättää EU-tasolla. Ja on muita samantyyppisiä asioita. Mutta sen sijaan on todellakin mahdollista että me voimme nähdä myönteisesti ja pyrkiä kehittämään jonkinlaisen kiintiövelvoitteen. Se, että olisi tällaisia energiatehokkuusvelvoiteohjelmia, se olisi olla yksi mahdollisuus. Kuuleminen, joka järjestetään, järjestettiin energiatehokkuudesta, siellä asiantuntijat lähes yksi selitteisesti totesivat, että on olemassa selkeitä voittoja, joita voidaan saada tällaisista energiatehokkuusvelvoiteohjelmista. Ja saman aikaan tietysti myöskin syntyy monia miljoonia vihreitä työpaikkoja. Joten energiatehokkuusdirektiivien pitäisi, direktiivin pitäisi sisältää enemmän myönteisiä ehdotuksia, ja se saisi aika myönteistä vaikutusta, jos me ottaisimme tällaisen lähestymistavan näiden sitovien tavoitteiden osalta, mutta emme menisi liikaa yksityiskohtiin. Haluan kiittää Claude Tyrmesiä siitä, hän on tehnyt, siitä, että hän on tehnyt hyvää työtä. Hän on ollut avoin. Hän on ollut avoin kuuntelemaan meitä muita niin, että me olemme muutkin voineet olla mukana tänään käsittelyssä, siis eivät pelkästään varjoesittelijät. Minun tavoitteeni, ja kuten monien muidenkin tavoite täällä sosiaalidemokraattisessa ryhmässä on, että meidän pitäisi tulla johtavaksi ryhmäksi maailmassa silloin, kun on kysymys energiatehokkuudesta. Se, tämä on hyväksi ihmisille, hyväksi teollisuudelle ja se on hyväksi myöskin ilmastopolitiikalle ja se on eräs tärkeimpiä saavutuksia, joita voimme saavuttaa. Eine nächste Geschäftsordnungsmeldung Claude Klotturmisiltä työllisyyspuheenvuoro. Koskapa kokous alkaa päättyä, haluaisin vielä eh, selkeän eh, päätöksen näistä, tästä määräajoista. Meillä on tämä kompromissiehdotus, josta en pidä, mutta voin hyväksyä sen. Se olisi kolmas marraskuuta. Olisin iloinen, että voisimme täällä päättää tästä niin, että kaikki tietävät, mistä on kyse. Rückmeldung äh, Vaan kolme kollegaa, jotka puhua asiasta, mutta he eivät kohta saa enää käyttää puheenvuoroa. Minä ymmärsin tämän kompromissiehdotuksen toisin, nimittäin, että käännökset kun ne saadaan, niin kaksi viikkoa sen jälkeen Tämä oli se kompromissiehdotus. Täällä on toinen kompromissi. Meillä on useampia kompromisseja, mistä me sitten sovimme. Tässä on olevan erilaisia tulkintoja. Kukaanhan ei vielä tiedä. Kollega Ford ehdotti, että kaksi viikkoa sen jälkeen, kun käännökset ovat saatavilla, mutta kukaan ei tiedä, milloin käännökset ovat saatavilla. On olemassa vain oletus, että määräaika tämä 20. päivä olisi se, joka pätisi. Ich habe dich nicht verstanden. Entschuldigung, ritter durchs Mikro. mikrofonia? On aivan selvää, että 19. päivä saadaan sähköinen käännös kaikille kielille. Ja 19. lisää siihen kaksi viikkoa, niin on kolmas marraskuuta tai sitten voi sanoa neljäs marraskuuta. Meidän pitäisi lopettaa tällainen peli näistä tarkistusjätön määräajoista Hat nur einer Niin, sanopa vain, että on selvää yksi asia. Se, joka aloitti pelin näillä määräyillä, se olit sinä. Sinä aloit puhumaan näistä. Sinä olet puhunut kenenkään kanssa. Minun kanssa niin minulle nämä annettiin valmiina määräaikoina. Kaikki määräajat työryhmiä mukaan oli liitty lukkoon. Sitten saatoin todeta perjantaina viikko sitten, että mietintöä ei ollut, ja sanoin sihteeristölle, että voidaanko tämä ylipäätään ottaa edes esityslistalle, voidaanko että jättää ennalleen, koska eihän mitään mietintöä vielä ole tämä työjärjestyksen pohjalta, mutta kuitenkin keskustelu siitä huolimatta, keskustelu oli tänä esityslistalla, jotta nyt kaikilla ovat faktat selviä. Menettelytapa normaalisti on tämä. Ei minulla ole, en minä ole tähän mitään kiirettä tuonut. Normaalisti on niin, että kaikki kollegat saavat mietinnön omalla kielellään ja sitten käynnistyy keskustelu. Ja sen jälkeen, jos ne, tämä on 19. päivä, minäkin lähden sitä liikkeelle, sinäkin, sinä, sinä, sinä olet oikeassa, että silloin 20. päivä kaikilla on saatavilla se, ja 20. päivä voidaan ensimmäisen kerran keskustella yksityiskohtaisesti sisällöllisesti tästä mietinnöstä. Aivan totta. Ja silloin voidaan sitten päättää, totta, että riittääkö yksi, kaksi, kolme viikkoa määräaikoja varten. Tässä näyttää nyt olevan erilaisia mielipiteitä. Erilaisia mielipiteitä. Kyllä heitä voi olla. Jotkut sanovat, että aikaa tarvitaan paljon, jotkut sanovat, että aikaa tarvitaan enemmän. On hyvin erilaisia näkemyksiä. Ja ne pitää nyt kaikki voida koota yhteen. On eri menetelmiä, joko päästään yksimielisyyteen, tehdään kompromissi tai äänestetään, jolloin ei ole mitään kompromissia. Kaikki mahdollisuudet ovat avoimena. Ei enempää eikä vähempää. Vielä yksi puheenvuoro työjärjestykseen, niinkö? Kuka nyt vielä haluaa käyttää työjärjestyspuheenvuoron? Hall ensin sitten. Hall ensin. Um, kiitos puheenjohtaja. Arvostan kovasti kollegoiden halua keskustella rakentavasti aiheesta. Ja te haluatte helpottaa keskustelua. On parempi, jos pääsisimme sopimukseen asiasta. Kun nyt kuuntelin ehdotuksia, jotka Viki Ford on tehnyt ja edustaja Merkis totesi, puhummeko me oikein samasta asiasta? Mehän katsomme, että käännökset tulisivat 19 ja siitä kaksi viikkoa olisimme kolmannessa marraskuussa, kolmannessa päivässä marraskuuta puheenjohtaja. Tämä nyt teidän täytyy vain sitten selkeästi sanoa meille, koska me kaikki haluamme tietää päivämäärät. Meillä on, on kalenterit, joihin haluamme ne merkitä niin, että todellakin tiedämme, mikä määräaika on. Näyttää siltä, että me oikeastaan puhumme kyllä samasta asiasta kaikki, mutta meitä kaikkia auttaisi se, jos voisitte nyt selkeyttää sen, että kolmas marraskuuta tämä tarkoittaa sitä, että käännökset plus kaksi viikkoa, niin kaikki tietäisivät, missä mennään. Kiitos. Frau Merkis. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain tukea tätä. En usko, että täällä on mitään väärinkäsitystä. Tuen täysin edustaja Hallia, edustaja Fordia ja tulkintaa tästä kolmesta näistä marraskuuta. Ja voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että kaksi viikkoa käännösten jälkeen ja todellakin me myös arvostaisimme selkeyttä ja selkeää määräaikaa. Kiitos. Hakulaska Bobin. Kolaska Popinska. I think this, this is very... Niin tämä on nyt kyllä huonoksi mietinnölle ja huonoksi koko asialle, että koko keskustelusta tänään me olemme puhuneet vain päivämääristä ennen, jälkeen ja niin, kun en pysty noudattamaan normaalia menettelyä ja pyrimme tuollakin viemään asioita jotenkin eri tavalla lävitse, syntyy hermostuneisuutta. Minä edustan niitä, jotka vielä puhuneet. Ehkä voisimme puhua keskustelussa, mutta mitä tulee määräaikoihin, joku sanoi, että on tällainen turkousiviikko ja meidän pitää tehdä päätös siitä, olemmeko me täällä työskentelemässä tarkastusten parissa vai olemmeko me alueilla puhumassa, keskustelemassa valitsijoiden kanssa. Sekin on tärkeä osa meidän työtämme, joten minä en ole halukas nyt nopeuttamaan työtä. Tämä on liian tärkeä asia. Tällä on paljon rahoituksellisia vaikutuksia, vaikutuksia kansalaisiin ja hallituksille niin edelleen. So, damit das Niin, jotta tämä nyt ei kestäisi enää tuntia tästä eteenpäin, haluaisin tarttua siihen, mitä Rova Hall sanoi. Haluaisin, että kaikilla jäsenillä on samat oikeudet, kaikki muovilla on yhden tekevää. Ja minua on ärsyttänyt se, että on saanut paljon sähköpostiviestejä viime päivinä ja paljon keskustelua esityslistasta, mikä ei ole ollut kovinkaan mukavaa. Nyt olen ymmärtänyt seuraavaa. Näyttää olevan yksimielisyys siitä, että kun käännös on saatu, tarvitaan sen kaksi viikkoa aikaa. No, jos me kiistelemme siitä, onko se 11 vai ei, mutta lähdemme nyt siitä liikkeelle, että se on olettaen, että käännökset ovat olemassa 19. päivä, olisi kaksi päivää aikaa, ja silloin se olisi kolmas tai neljäs, kolmas marraskuuta. <clears throat> Nyt kollega Kolaska Bobinska viittasi, ja joku muukin puhui aiemmin, Rova Ford, että on tällainen turkoosiviikko. Niin, nyt minulla olisi ehdotus tässä vaiheessa. En tiedä, onko tämä kestävä. Voitaisiinko todeta, että hyvä on 19. lokakuuta kaksi viikkoa ja sitten maanantai. Maanantainahan kaikki kolkat voivat olla täällä allekirjoittamassa. Se on kaksi päivää lisää. Ei tämä nyt varmaan voi kahteen päivään kaatua. Silloin poistuisi tämä kommentti, joka liittyy tähän ulkoisten toimien viikkoon. Ah, terroria tulee lisää, Claude Thomas. minä täällä mitään terroria tee. Minä tiedän, että jos menemme vielä pidemmälle, niin sitten emme ennen toukokuuta saa tätä päätöksen, ja te tiedätte sen, ja se minua tässä häiritsee. Meidän pitäisi päättää kolmas päivä, jos ei teiltä voi tulla, niin sitten pyytäisin, että äänestämme. Näin. Tätä minä oletinkin, näin tapahtui yliopistossakin, näin kollega piipää. Turmes, kuka nyt sitten on ottanut sen aikaan kolme viikkoa mietitä varten. Yksi ylipäätään olemme tässä sotkussa ja että meillä on tällainen hoppu. Tässä on kolme viikon viivästys. Ja nyt sitten te ette myönnä sitä, että anna meille sitä, että me voisimme rauhassa käsitellä mietintöä. Minusta se ei ole oikein. Haluaisin viitata vielä siihen, että Meillä on 60-80 kysymystä, jotka lähetettiin komissiolle, jotka liittyvät vaikutuksiin. Niihin oli vielä tullut vastausta. Olisi hyvä, jos saisimme vastauksetkin ajoissa. Tämä vain viitteenä. Minusta se on ainakin olisi älykästä. Vielä vetenäisiä puheenvuoropyyntöjä vielä. Nyt, nyt sanoisin, että me ei pääse tässä asiassa kovinkaan paljon eteenpäin. Minä nyt toistan ehdotukseni vielä kerran. Siitäkin otan sen riskin, että se ei tule menemään lävitse. Voitaisiinko nyt sopia, että sekin kun äänestys, äh, käännös on tullut 19. lokakuuta, olisi kaksi viikkoa ja maanantai sen jälkeen, jotta tämä vihreä viikko poistuisi nyt pohdinnoista, että kukaan ei voisi sanoa, että hän oli, ei ollut paikalla 3. ja 4. marraskuuta, jolloin hän voisi allekirjoittaa maanantaina. Kysymys siis kahdesta päivästä. Tämä on nyt aivan turhan mutkikasta. Onko joku tätä vastaan? Olen varovainen. Onko joku sitä vastaan, että maanantai ensimmäisellä Mikäs päivä se on? 7. marraskuuta, maanantai. Maanantai on määräaika kello 12. Voimmeko tästä nyt sopia, Claude? Ähm, also ich bin mit... Minä hyväksyn tämän päivämäärän ainoastaan, jos se sitten tarkoittaa, että viimeistään tammikuussa äänestämme, koska minä haluan, että tämä peli loppu eikä jatku enää. Jos me sanomme 7. marraskuuta, niin sitten sanomme myös, että äänestämme viimeistään tammikuussa. Sen pitäisi olla nyt se kompromissi. Milloin me saamme tämän päätökseen? Ja ja minä en kyllä tässä nyt mitään epäilyksiä minkään pelin pelaamisesta, vaikka minulla olisi kyllä erinäisiä ajatuksia siitä, mutta jätän nyt sikseen. Mutta sanoisin, että kaikki pyrkivät vakavasti työskentelemään huolellisesti, ja totta kai meidän pitää saada työ mahdollisimman pikaisesti valmiiksi, jotta voidaan käsitellä näitä seuraavan puheenjohtajavaltion kanssa näistä ja neuvotellaan tuloksista. Sinä pidät arvossa sitä, että tämä käsiteltäisiin loppuun Taskan puheenjohtajakauden aikana, ja se on se ongelma, eikö niin? Ei kenelläkään ole mitään sitä vastaan. Näin tule ketään, tunne ketään, joka sitä vastaan, miten pikemmin saadaan työ valmiiksi ja parempi, mutta tuloksen pitää olla hyvä. Ja tänään olen voineet nähdä, että on monia erilaisia kysymyksiä, hyvin perustavanlaatuisiakin kysymyksiä, esimerkiksi mitä on energiatehokkuus, sen määrittely. Ehkä meidän pitää vielä keskustella asiantuntijoiden kanssa. No niin, joten sopiiko kaikille 7. marraskuuta kello 12 puolta päivin. Ei vastalauseita. Selvä, kiitän. Näin tämä on ratkaisu tältä päivältä. Meillä on vielä kaksi minuuttia tai kolme minuuttia tulkkausta jäljellä. Pyytäisin katsoa, että muut puheenvuorot on jo pidetty ja keskityn yhteen asiaan, nimittäin, että meidän tekstimme esityslistan kohdan kappale 17 päätöslausemaa kasaan selväksi. Pyydän anteeksi niitä kollegoita, jotka eivät saaneet käyttää puheenvuoroa. Ja toivottavasti kaikki ovat nyt havainneet nimet. Ja he ovat sitten ensimmäisenä ensi kerralla. Heidän pitää olla paikalla.